Yeah, yeah. Right, back. Okay, I'll start. No niin, aloitetaan joka tapauksessa kokous. Ennen kuin esittelen teille Georgin, haluaisin kiittää jäseniä tämänpäiväisestä kuulemisesta, joka järjestettiin yhdessä Itre-valiokunnan kanssa. Te osoitti, osoititte merkittävää pidättyvyyttä ja puhuitte kukin vain minuutin verran. Mutta sitten Itren porukat puhuivat liian pitkään ja aikataulu ylittyi 20 minuutilla. Kiitoksia teille siitä, että saatiin ainakin jotenkin pitäydyttyä aikataulussa. Kiitoksia. Sitten seuraava asia on keskustelu toiminnallisista ilmatilan lohkoista vanhan ystävämme George Jarzembowskin kanssa. George, ole hyvä. Well, thank you, Chairman. Dear... Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, on suuri ilo olla täällä jälleen. Täällä tuntuu, olo on kuin hyvin kotoina. Toin teille uuden asiakirjan, toivon mukaan olette sen saaneet. Eh, muuten se jaetaan teille. Se on ajantasaistettu versio edistysraportistani kuusi kuukautta sen jälkeen, kun edellisen kerran esittelin asian. Haluaisin aloittaa positiivisesta huomiosta, eli siitä kun me viimeksi tapasimme, Bulgaria ja Romania allekirjoittivat äh, Danufab-sopimuksen äh, viime vuonna. Ja olen juuri ollut Sofiassa ja Bukarestissa ja voin kertoa, että molemmat maat tekevät lujaa, lujaa töitä saadakseen toimeen pantua kaikki asiat niin, että voidaan tehdä parempaa yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten ja NSAiden välillä. Minulle on luvattu viime viikkoina, ja jos näin toimitaan, niin uskon, että Anufab voisi olla toiminnassa kolmas tällainen toimiva toiminnallinen ilmatilan lohko. Eli meillä on tämä Tanska, Ruotsi ja Britti-Irlanti-lohkot. Joten tämä on tällainen positiivinen asia. Ja toinen positiivinen on se, että tanskalaiset, ruotsalaiset, irlantilaiset ja britit ovat tehostaneet eh, työtään ja pyrkineet katsomaan, voitaisiinko nämä kaksi lohkoa eh, yhdistää. He kutsuvat sitä FOB neloseksi, eli neljän maan lohko. Ja vaikkakin ne ovat nyt käynnistäneet työnsä näiden ajatusten työstämiseksi operationaalisella tasolla, he tietävät, että mikäli he haluavat nämä kaksi lohkoa yhdistää, heidän täytyy saada aikaan sopimus valtion tasolla, NSA-luovalla ja NSB-tasolla. Tämä on myös hyvä esimerkki, tämä FAB 4-aloite Tehän itse puhuitte samansuuntaisesti, kun te laaditte mietinnön aiheesta ja sanoitte komissiolle, että nyt ehkäpä olisi aika seuraavan kahden vuoden aikana huolehtia siitä, että me vähennämme nämä lohkojen määrän yhdeksästä vähempään, koska loppujen lopuksi pitäisi saada yhteinen eurooppalainen ilmatila ja tämä Tanska, Ruotsi, Britti, Irlanti ovat hyvä esimerkki. Ja nyt sitten äh, tulevat nämä äh, pettymykset. Ensimmäinen on se, että on neljä lohkoa, jotka eivät ole edes allekirjoittaneet sopimusta. Tähän tiedetään, että saadaan toiminnallinen ilmatilan lohko toiminnalliseksi, niin ei tarvitse sopia ainoastaan valtiotasolla, vaan myös kansallisten valvontaviranomaisten kesken sekä tarvitaan myös tällaista todellisesta sopim- toiminnasta sopimus ASB-tasolla. Eli meillä on neljä lohkoa, jotka eivät ole allekirjoittaneet vielä tätä sopimusta, eli pohjoiseurooppalainen lohko, Norja, Suomi, Viro ja Latvia. Sitten saisinko tänne kahvia? Sitten on tämä Itämeri, lohko, Puola ja Liettua. Sitten on Portugalia, Espanja lounaassa. Ja sitten meillä on tämä, tai he kutsuvat itse, itseänsä siniseksi lohkoksi Italia, Malta, Kreikka ja Kypros. Sain puhelun viime viikolla kyproslaiselta viranomaiselta, joka sanoi, että huomautti sitä, että Kreikalla ei ole hallitusta. Minä sanoin, että hieno, se on ihmisten päätös siellä, mutta te kolme voitte kuitenkin käynnistää asioiden valmistelun, joten ryhtykää toimeen, jotta saatte aikaan allekirjoitettua nämä valtiosopimukset. Ja toivon mukaan sitten toukokuun Kreikan valtiovaalien jälkeen saadaan aikaan koalitiohallitus tai mikä tahansa, ja heillä on sitten ministeri, joka voi allekirjoittaa sopimuksen näissä asioissa. Eli tämä on ensimmäinen ikävä asia. Eli meillä on vielä neljä lohkoa, jotka eivät ole edes allekirjoittaneet sopimusta. Häiritsevää on myös se, että meillä on kaksi lohkoa, jotka ovat allekirjoittaneet nämä valtion sopimukset, mutta he eivät kuitenkaan ole millään muotoa parantaneet yhteistyötä. Muistatte, että Fabeke, tämä kuuluisa keski-eurooppalainen lohko, joka kattaa kuusi maata ja 56 prosenttia ilmatilasta allekirjoittivat toinen joulukuuta 2010 tämän sopimuksensa. Lakimiehenä olen luonnollisesti tuohtunut siitä, että he eivät ole sitä ratifioineet vuosi allekirjoittamisen jälkeen, mutta NSAden ja NSBden jälkeen on saatu hyvin vähän aikaan edistystä. Jotkut sanovat, että pitää odottaa Ranskan vaaleja, katsoa sitten, onko uusi, mitä tekee uusi Ranskan hallitus, mutta emme me nyt voi odottaa koko ajan Euroopassa seuraavia vaaleja. Ja toinen lohko on sitten lohko, joka kattaa seitsemän maata. Slovakia, Tsekki, Unkari, Itävalta, Slovenia, Kroatia ja Bosnia-Herzegovina. He pyrkivät nyt löytämään menettelytapoja, mutta olin juuri Bosnia-Herzegovinassa, koska heidän, he ovat johtajana FABCEssä. Mutta näissä molemmissa tapauksissa on hyvin suuri pettymys, kun te muistatte, että lainsäädännön ajatus oli, että kolmen vuoden jälkeen tämä toimisi. Ja siis tämä lainsäädäntö astui voimaan 2009 ja että 4. joulukuuta 2012 pitäisi olla hyvin selkeitä edistysaskelia tai ainakin edellytykset paremmille olosuhteille. Turvallisuus, kapasiteetti, kustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset. Meillä on positiivisia edistysaskelia tietyillä lohkoilla, Eli siis haluan vakuuttaa teille, että ei nyt ole niin, etteikö mitään uudistuksia olisi saatu aikaiseksi. On ö, tiettyjä uudistuksia, jotka vähän vaihtelevat lohkosta lohkoon, mutta meillä on kokemuksia esimerkiksi lentoreiteistä, jotka toimivat hyvin tietyillä lohkoilla niin, ettei tarvitse enää lentää siksakkia edestakaisin. Ja sillä tavalla säästetään kerosiinia ja sitä kautta rahaa ja ympäristövaikutuksia. Sitten on lohkoja, joissa on käynnistetty hyvillä tavalla joustava ilmatilan käyttö. Ja tämä on ehkäpä yksi menestystarina ylipäätään lohkojen ajatuksista. Ensimmäistä kertaa siviili- ja armeijan ihmiset viettivät, millä tavalla he voisivat tehdä yhteistyötä. Ja useimmissa maissa Äh, ilmavoimien kenraalit voivat todeta, että heillä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa kerosiinia ja lentää seitsemän päivää 24 tuntia vuorokaudessa, joten siinä voidaan tehdä tiettyä joustoa. Joten tässä on nyt hyviä esimerkkejä. Ja toinen esimerkki on täältä Tanska-Ruotsi-lohkolta. He ovat löytäneet tällaisen holding-yrityksen, joka ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna käynnistää työnsä niin, että kansallisten tehtävät, kansalliset tehtävät siirretään tälle yhdelle toimittajalle. Eli otetaan näiltä kansallisilta toimijoilta ja yhdistetään tällaisen holdingyhtiön kaikki nämä tehtävät. Sillä tavalla voidaan rat- tavallaan lakkauttaa nämä kansalliset toimijat ja sitten on, olisi vain yksi yhteinen. Eli nämä ovat ne hyvät esimerkit että huolimatta niistä pettymyksistä, mitkä juuri esitin, niin ajatus näistä lohkoista on toiminut positiivisella tavalla meidän kansalaistemme hyödyksi, koska onhan selvää, että lohkot ovat väline, väline saavuttaa todellista edistystä yhtenäisillä, yhtenäisillä lento ilmatilassa, ilmatilassa. Eli jos te luette minun raporttia, nettiin, niin, niin luvusta kuusi te löydätte minun henkilökohtaiset arvioni siitä, miten hyvin kansalliset ehdotukset ja toimenpiteet ovat olleet. Olen voinut näitä vain henkilökohtaisesti tehdä näitä arvioita ja toivon mukaan kukaan ei minua ammu. Mutta minun piti tehdä henkilökohtaisia arvioita sen vuoksi, että tämä valvontaelin on vasta tekemässä tätä työtänsä ja julkaisee sen ensi viikolla, joten tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni. Mutta näkee esimerkiksi, että hyvässä lohkossa Britti-Irlanti, siinä kommentoin, että Britti, ir, brittien ja irlantilaisten kapasiteetti kustannustehokkuudeltaan toimivat hyvin ja ne ovat suhteessa siihen, mitkä ovat EUn tavoitteet. Brittejä pyydettiin kuitenkin tarkistamaan äh, heidän kustannustehokkuus tavoitteitaan, mutta näin he eivät tehneet. Toivottavasti otatte vinkin vastaan. Mitä tulee näihin äh, performansseihin, niin komissio voi vain pyytää jäsenvaltioita parantamaan tavoitteitaan. Komissiolla ei ole mahdollisuutta äh, viedä asiaa oikeuteen. Monissa muissa asioissahan näin on, mikäli eh, jäsenvaltiot eh, eivät eh, ajoissa ylipäätään saa aikaan näitä ilmatilalohkoja. Sitten vielä lopuksi. Nyt pitäisi muistuttaa jäsenvaltiota siitä, että jäsenvaltiot yhdessä, yksimielisesti yhdessä Euroopan parlamentin kanssa päättivät koko asiasta ja sen vuoksi heidän täytyy tehdä, mitä lainsäädännössä sanotaan. Ja sen vuoksi nämä pitäisi perustaa ajoissa niin, että ne toimivat hyvin. Meillä on paljon hyvin, hyviä esimerkkejä tietyiltä ilmatilan lohkoilta, joten eh, kun jotkut eh, sitten jostain lohkoista tulevat ja sanovat, että emme me tiedä mitä pitää tehdä, kun tämä on niin vaikeaa, niin silloin voimme kertoa heille, mitä voidaan tehdä, että saadaan parempaa kapasiteettia, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja vähemmän ympäristövaikutuksia. Joten nyt on todellakin aika muistuttaa jäsenvaltioita, että heidän on kiirehdittävä niin, että he saavat työnsä päätökseen 4. joulukuuta mennessä. Ja jotkut teistäkin varmasti voivat, voitte vedota teidän liikenneministeriin ja kertoa hänelle, että, että tämä kamala lohko koordinaattori kävi täällä meille motkottamassa, onko todellakin tilanne näin huono. Siis me emme halua ketään rangaista, vaan me haluamme kannustaa jäsenvaltiota viemään työnsä päätökseen. Ja voin kertoa, että vara ää, äh, äh, ähm, ähm, Kallas toivoo, että tämä saadaan päätökseen. Hän tietää, että parlamentti odottaa tätä häneltä, koska komissio on sopimusten vartija niin jos jäsenvaltiot eivät hoida töitään, niin silloin komission täytyy lähettää heille muistutuskirje. Ja minä ehdotinkin tätä tällaisia eh, ennalta rikkomusmenettelykirjeitä, koska kello tikittää. Ja jos tässä ei ajoissa hoideta asioita, niin jäsenvaltio valtiot voivat saada komissiolta rikkomusmenettelykirjeen. Ei tässä nyt pidä itseänsä huijata. Meillä on ollut tarkoitus saada aikaan yhteis, yhteinen eurooppalainen lintatila, joka, ilmatila, joka on hyvä mennä kaikille kansalaisillemme, ympäristölle, taloudelle, kaikille. Ja komissio ja parlamentti tarkoittavat sitä, mitä me sovimme. Ja vanhana tämän parlamentin jäsenenä voin kertoa, että, että me olemme usein laatineet hyvää lainsäädäntöä ja sitten vain nähneet, että jäsenvaltiot eivät toimeenpane sitä. Sen vuoksi komission nyt äh, sopimusten vartijana pitäisi tätä, tästä muistuttaa ja tiedän, että komissio ja sen kallas suhtautuu samalla tavalla tähän. Ja päätän vielä positiiviseen näkemykseen, aivan kuten aloitinkin. kolmannet maat ovat myös puhuneet siitä, että he liittyisivät lohkoihin, koska lohkojen perustaminen lainsäädännön mukaan on täysin jäsenvaltioiden toimivaltuus. Komissio ei voi kertoa, keitä voidaan pyytää mukaan lohkoon tai muutakaan, koska jäsenvaltiot itse voivat kutsua mukaan esimerkiksi kolmansia valtioita. Mutta silloin tällöin on aina mukava jutustella ja kysyä, missä, mikä tilanne on, joten olen käynyt Islannissa ja, ja puhunut äh, siellä äh, liikenteestä vastuullisen ministerin kanssa ja minulle tuli sellainen tunne, että hän varmastikin nyt painostaa hieman sisäisiä toimia niin, että he voisivat selvittää, mihinkä lohkoon ja millä ehdoin he voisivat liittyä. Kolme vaihtoehtoa heillä on. Ensin he olivat ensimmäisessä vaiheessa EFABissa, sitten he jättivät tämän ryhmän. He voisivat palata sinne toki, mutta he voisivat myös liittyä tähän Tanska-Ruotsi-lohkoon, koska ASB eh, on konsensuksessa tämän Tanskan hallituksen kanssa yhteistyöstä Grönlannin suhteen. Ja sen lisäksi tässä on myös eh, yhteys eh, Britti-Irlanti-lohkoon. Jos katsotaan maapalloa, niin nähdään, että Pohjois-Atlantin lentoreitit menevät lähinnä tuolta Islanti, Irlanti, Iso-Britannia kautta. Mutta heillä on joka tapauksessa mahdollisuus liittyä kolmeen eri lohkoon, mutta heidän täytyy itse osoittaa, eh, kenen he haluavat itsensä kutsuvan. Ja olen puhunut eh, näille EU-maille. Toinen positiivinen asia on Serbia. Jos te katsotte raporttia, niin ensimmäistä sivua te näette, että tässä on CE, Danofabin ja Bumetin eh, välillä tietty aukko, Länsi-Balkanin maat. Kahdella maalla on ehdokas maan status, Bosnia-Herzegovina ja Serbia. Serbialla on sisäinen jonkinlainen lohko sopimus Montenegron kanssa. Ja siellä kehityskulku on ollut positiivista. Olen puhunut myös romanialaisille ja bulgarialaisille, Danufabin jäsenille. Ja katsotaan nyt sitten, kuka nämä kutsuu mukaan, mutta ehkäpä olisi hyvä ajatus kuitenkin. Tähän tiedätte, että Moldavia puhuu jo Bulgaria ja Romanin kanssa lohkoon liittymisestä tuolta itäpuolelta, niin pitäisi sitten katsoa, mitkä maat tuolta länsipuolelta liittyisivät. ehkä olisi hyvä ajatus, että Serbia ja Montenegro saisivat omat sopimuksensa ja ehkäpä myös Makedonia, jota virallisesti kutsutaan Fyromiksi, mutta Makedoniaksi sitä kutsun, niin Makedonia ehkä voisi myös tätä kautta liittyä. No se on jäsenvaltioiden tehtävä, ketkä he haluavat kutsua tähän lohkoon mukaan, mutta minusta on positiivista, että nämä maat miettivät, että näissä jäsenvaltioissa mietitään näiden maiden mukaan ottamista. Ja Länsi-Balkanin maat miettivät myös sitä, että he liittyisivät tähän lohkojärjestelmään. Joten tämä on ihan positiivinen asia. Ja lopuksi haluaisin kiittää äh, henkilökuntaa. Tuolla takana istuu pääosaston äh, pääjohtaja ja sitten Castelletti ja Bernard, jotka työskentelevät minun kanssani ja myös muita henkilökunnan jäseniä. Joten haluaisin kiittää komissiota. Työ on monimutkaista, mutta se on mielenkiintoista ja tekemisen arvoista. Aika useinhan jäsenvaltiot tietävät, että heillä on velvollisuus toimia, mutta hyvin usein kuitenkin on niin, että liikenneministereillä on ongelmia omien rautateittensä kanssa, rekkojen kanssa ja niin kauan, kun yksikään lentokone ei putoa tuolta taivaalta. He ajattelevat, että kaikki on kunnossa, eivätkä he piittaa ilmailusta niin paljoa. Mutta nyt on aika muistuttaa heitä että he lupasivat, että lentoliikennettä tehostetaan, yhteinen ilmatila, politiikkaa äh, tehostetaan. Me teemme sen siksi, että me voitamme tässä äh, kustannustehokkuutta, ympäristövaikutusta, turvallisuutta, taloutta ja tämä on hyväksi kansalaisillemme. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon, herra Täällä on nyt kahdeksan puheenvuoropyyntöä ja aika on 35 minuuttia, joten teidän täytyy jälleen osoittaa kurinlaisuutta ja pitäytyä noin kahden ja puolen kolmen minuutin puheenvuoroissa kukin. Niin sitten ei pelkästään herra Baldwin voi vastata, vaan myöskin herra Jäsenbotski. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Parahin Georga erämästä työstä ja tämänpäiväisestä selonteosta se toiveikkuus osittain yhtyy, yhdistyy tähän suureen pettymykseen. Pettymys on sitäkin suurempi, että nyt ei ole pelkästään tästä tapauksesta, vaan monista muistakin tapauksista, joissa meillä on vastassa sama tilanne. Neuvosto tekee päätöksensä tavallisena kansalaisena joudun katsomaan tätä päin. Mitä minun on sitten mahdollista huomispäivänä selittää äänestäjälle tänne oikeuksien kunnioitetaan, mutta samanaikaisesti kuitenkin ne, jotka ovat vastuussa asioista, tekevät mitä lystäävät. Eurooppa usein on asetettu kyseenalaiseksi, mutta nyt meillä on pikkuhiljaa etujen, etuinamme myöskin jäsenvaltioita vaatia tille teostaan. Tietysti parannuksia tarvitaan ja, ja turvallisuuden parantaminen ja kustannusten alentaminen ovat pyrkimyksenä. Yksimyölisyys on tarpeellista tässä, eikä tässä nyt tarvita niin paljon ei niin kuinka paljon mitään muuta kuin se, että se viestin ulospäin täytyy olla selkeä. Ja missä suhteessa on tullut vaikeuksia, kun Kuitenkin loppujen lopuksi pitkällä aikavälillä kustannukset laskevat. Miksi entä sopimukset sen synny? Mistä kenkäpurista? Toiseksi kansalliset suoritustavoitteet. Tämä on ensimmäinen tai toinen askel tässä kokonaisohjelmassa. Missä suhteessa siellä on pullonkauloja tai espeitä. Onko olemassa mahdollisuuksia parantaa tilanta näiden osalta? Toinen kysymykseni liittyy tähän konseptiin, joka on pikkuhiljaa muodostumassa. Onko vaihtoehtoja sille, mitä tällä hetkellä nyt meillä on jo olemassa näille keskuksille? Minä olisi mielelläni kuullut sinun näkemyksi siitä, miten, miltä vaihtoehdot näyttävät, voidaanko niitä kehittää, esimerkiksi sesarjärjestelmän käyttö, joten toteaisin, että meillä täytyy olla erittäin tiukkaa kannanotto komission puolella. Tätä jäämme odottelemaan, koska emme voi sallia sitä, että joulukuun 2012 asti pitää odottaa tietoa asiasta, jonka tunnemme jo tänä päivänä. Ehdotus on kyllä hyvä, mutta kenties tänään voitaisiin lähteä ensimmäinen varoittava kirje ja tehdä siinä selväksi, että joulukuusta 2012 eteenpäin ainakin täytyy vakavasti tavalla edistää tätä asiaa. Mr. al three minutes, please. Aika terää kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos eh, entinen kollega Jartsenbovski teidän mielenkiintoista rehellisestä analyysistanne. Te olette pettynyt, me kaikki olemme pettyneitä, mutta emme kuitenkaan hämmästyneitä. Kyllähän tätä ilmassa on ollut että jäsenvaltiot eivät toimi sitoumustensa mukaan, eikä se nyt oikein näytä siltä, että vuoden loppuun mennessä tätä saataisiin vielä toimimaan tyydyttävällä tavalla. Te toitte esiin ne suuret äh, edut, mitä lohkoilla on, ja ylipäätään äh, lentoliikenteen äh, tehostamisen vaikutukset esimerkiksi ympäristöön ja talouteen. Ja sen lisäksi me tarvitsemme strategian, jolla me voisimme painostaa enemmän jäsenvaltioita ja ensi kädessä tämän täytyy lähteä komissiosta, heillä on parhaat mahdollisuudet tähän. Ja me parlamenttina yrittämme myös parlamentaarikkoina myös henkilökohtaisesti tätä tehdä, mutta en usko, että sillä on yhtä paljon vaikutusta. Lyhyellä aikavälillä jäsenvaltioita täytyy ojentaa muodollisella tavalla ja huomauttaa tästä määräajasta. Toisaalta komission pitäisi nyt jo käynnistää valmistelut valmistelut, uuden lainsäädännön valmistelut, joka, lainsäädännön, joka olisi äh, pakollista, pakottavaa ja että se sitten toimenpantaisiin heti. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, äh, mikä on todellinen syy sille, että tämä äh, on niin hidasta? Johtuuko se lennonjohtajista tai kansallisista viranomaisista ja heidän vastustuksestaan? Toisekseen, TEN-T-tuki. Me olemme hyväksyneet paljon erilaisia projekteita ja muun muassa lohkojen perustamisen. Tiedättekö te, millä tavalla nämä rahat, joita tähän on annettu, miten ne on käytetty? Mrs. Meissner, three minutes. Rouva Meissner, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia Georg tästä sinun esityksestäsi. Voin yhtä siihen, mitä Matjo jo totesi, on jär, järjetöntä, että lakeja annetaan, mutta sitten niitä ei jäsenvaltioissa voida pistää täysin, kun on kyse suurista hankkeista, tentiin suuntaviivoista ja muista että Sen sieltä sanotaan, että nämä maksavat rahaa, mikäli ne osaistuvat, mutta vaikkakin sitten pidemmällä aikavälillä hyötyäkin tulee. Tässä tapauksessa kustannukset ovat pienet, joten kyllä jäsenvaltio pitäisi voida keskustella keskenään. Tämä on siksi niin älytön tämä tilanne. Me olemme käyneet keskustelua aikaisemminkin, ja samat ongelmat pätevät Saksan ja Ranskaan. Ranskassa on vaalit tänä vuonna, Saksassa ensi vuonna. Ja mikäli näin käy, niin emme ikinä pääse puusta pitkään. Meidän täytyisi kaikkien omassa jäsenvaltiossamme pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen, että edistystä tapahtuisi. Tietystikin on aina olemassa vaihtoehtoja, mutta tilanne on tällä hetkellä erittäin epätyydyttävä. Tiedän yhden asian hyvin, josta usein puhun, että Single European Sky. Tiedän, että yhteisen eurooppalaisen ilmatilaan liittyviä suunnitelmia on olemassa valtiosihteerikin tämän tietää, mutta monet muutkin, jotka voivisivat vaikuttaa asiaan, eivät tätä tunne. Euroopanlaiset verkostot, niistä pitäisi tehdä tunnetumpia, koska ihmiset kuvittelevat, että ne pysähtyvät maiden rajalle. Ja yksi asia, joka voitaisiin hoitaa kuntoon, on se, mihin me itse voisimme myötä vaikuttaa. Mutta kuten Mathieu totesi, on tyhmää ja suuri pettymyksen aiheuttaja se, että aina törmäämme näihin ongelmiin. Ja mikäli me emme tätä asiaa vie eteenpäin, niin kuka sitä sitten vie eteenpäin? Ei sen kuka mukaan se on tarto. Okay, Mrs. Lichtenberger, three minutes. Rova Lichtenberger, kolme minuuttia. Herzlichen Dank. Um... Kiitos. Niin. Hieno homma. Me olimme kaikki tästä yhtä mieltä, että tästä olisi paljon iloa taloudellisesti, turvallisuudelle ja kaiken kaikkiaan. Mutta toimenpano on huomattavasti hitaampaa kuin olin odottanut. Ottaen huomioon rahoitus- talouskriisin, niin olisi odottanut, että tämä olisi tapahtunut nopeammin. Mutta tässä on ehkä samanlaiset kuin työllisyys, työllistämisvaikutukset, kun on tiettyjä ryhmiä, joilla on paljon mahdollisuuksia ja sitten otetaan tietyt turvallisuusperinteet esimerkiksi rajoilla. Nimenomaan esimerkiksi tuolla It- Itävallassa, Fab Center Europeissa, eh, siellä näillä turvallisuusasioilla on aika iso merkitys ja sen vuoksi en ollenkaan hämmästele, että se on niin hidasta, koska nämä ovat osittain valtioita, jotka vielä vähän aikaa sitten olivat sodassa keskenään. No, no vähän aikaa sitten siis yksi sukupolvi, ei enempää. Joten siltä osin hieman voin ymmärtää tätä vaikkakaan en voi sitä hyväksyä. Muiden kohdalla se on vielä vaikeampaa, koska ei todellakaan, se ei ole todellakaan mitenkään ymmärrettävissä, että siitä lähtien, kun on sovittu yhteistyöstä, ei kuitenkaan päästä yhtään eteenpäin. Ja nämä ovat valtioita, joiden territorio ei ole mitään tuhansien kilometrien mittaista. Joten kysymys esimerkiksi Välimerellä Plumeit, kaunis nimi, romanttinen nimi, mutta minulla olisi ollut kysymys, että onko tämä ongelma Pohjois-Italian ilmatilan kanssa ratkennut. Siellähän on ollut paljon ongelmia. Ja sitten mitä tulee Fabekkiin verrattuna verrattuna muihin? Onko tämä Fab CEn performanssi huonompi kuin muiden? Kyllä tai ei, koska sittenhän meidän täytyy vetää johtopäätökset ja sen tilanteen pohjalta sitten ehkäpä miettiä uusia strategioita. Kiitos. Mrs. Foster. Rova Foster. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Georgille erinomaisesta esityksestä. Me olemme kaikki varmasti tietoisia siitä, että hän tekee todella kovaa työtä tässä. Mielestäni tämä oli hyvä kuulla, ainakin että britti-irlantilaiset äh, tässä nyt toimivat hyvin ja muutkin, mutta mm, en usko, että on kuitenkaan, mm, tai ovat siis lahavat jalkoja, enkä usko, että tässä on mitään tekosyitä täällä. Itse asiassa jotkut jäsenvaltiot ovat jo nyt mm, suostuneetkin etenemään nopeammin, toiset taas eivät. Ja äh, tässä ei ole tapahtunut mitään edistystä viimeisten vuosien aikana. Tätä ei voida hyväksyä. Minä nyt haluaisin, että Cesarin ja raportin osalta vielä nyt viimeiset viilaukset tehtäisiin ja että tämä taattaisiin, että nämä ilmatilan lohkot nyt todella saataisiin täysimääräisesti toimivaan. Miksi jotkut ovat vastahankan enemmän kuin toiset? No, onhan joitakin maita, joilla voi olla käytännönläheisiä ongelmia, mutta sitten muut eh, tuntuvat kuitenkin ponnistelevan edistyksen eteen. Ja kun sitten katsotaan erityisesti Fabekia eh, ja joitakin näitä eh, keskeisimpiä alueita, joissa on paljon liikennettä, niin tämä liittyy siihen, että ei käytetä joustavasti ilmatilaa ja myöskin tämä liittyy ammattiliittoihin ja työllisyyteen ja erityisesti juuri tuohon kaakkois lounaislohkoon. Ja tämä Britannia, joka on ikään kuin tällainen mantereen ulkopuolinen äh, jäsen, niin ainahan olemme olleet hyvin varovaisia ilmatilan suvereniteettimme suhteen, mutta nyt on katsottava tätä asiaa, kuinka tämä äh, etenee ja tällainen win-win äh, ratkaisu. Miljardit punnat Euroopassa ovat tässä kysymyksessä. Tietysti halutaan säästää kustannuksissa ja parannuksissa ja polttoaineissa ja muussa, mutta kuitenkin jotkut maat eivät tee asialle mitään. Minä haluaisin nyt hiukan rauhoitella ja vakuutella näitä, koska tämän asian täytyisi edetä. Ja äh, tässä kukaan ei tee itselle ainakaan mitään palvelusta päinvastoin. Meillä on miljoonia ihmisiä, jotka toimivat tällä alalla. Meillä on hyviä ammattilaisia, enkä usko, että tämä äh, huolettaa heidän työllisyytensä puolesta tulevaisuudesta ollenkaan, koska nämä ovat todella korkean koulutuksen työpaikkoja. Suuret kiitokset siis Georg. Ja meidän täytyy nyt tehdä oma osuutemme tässä. Ja mielestäni sinulla, tai <laughs> itse asiassa tässä nyt täytyy pitää tämä peli käynnissä niin kuin jalkapallokentällä ja tehdä hyvää työtä meidänkin. Herra Marin Esko, kolme minuuttia. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Jarsen Boskille siitä, että hän on täällä tänään. Kiitoksia sinun tekemästäsi työstä. Minä tiedän, että sinä teet ankarasti töitä, mutta tosiasia on, että joulukuussa, jolloin tulee aikaraja vastaan näitä ilmatilalohkoja varten, yksikään niistä ei tule olemaan toiminnallinen. Tämä on täysin selvä. Yksikään niistä ei tule silloin vielä toimimaan. Tämä on minun mielipiteeni. Tiedät hyvin, että en pitänyt koko tästä ajatuksesta ilmatilalohkoista, koska alusta pitäen olisi voitu toteuttaa yhteinen Euroopan ilmatila, Single European Sky, ilman näitä välirakenteita. Mutta tämä oli jonkinlainen psykologinen askel eteenpäin, jonka jäsenvaltiot suostuvat ottamaan. Siksi tämä ajatus otettiin käyttöön. Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä sitten joulukuun jälkeen, koska aikaraja tulee silloin vastaan? Komission pitäisi tällä välin tehdä jotakin. On selvää, sitä alhaalta ylöspäin suuntautuva bottom-up lähestymistapa ei ole toiminut, joten ainoa tapa saada aikaan yhtenäinen Euroopan ilmatila on vastakkainen lähestymistapa ylhäältä alaspäin, top down. Kenttä se syy, miksi ilmatilan lohkoja ei ole onnistuttu perustamaan, voi toimia tässä argumenttina, jonka valossa saadaan komissio tekemään jotakin muuta, koska mitään verkkoita ei pidä olla sille, että ei luoda yhteistä eurooppalaista ilmatilaa. Haluaisin tietää, mitä sinä ehdotat ja mitä sinun mielestäsi komission pitäisi tehdä. Ja toinen kysymys. Mitä mieltä sinä olet A6-aloitteesta? 70 prosenttia ilmatilasta kuuluu tämän aloitteen piiriin ja kyseessä on kuusi kansallista ilmatielan hallinnoijaa. Ja luodaanko tässä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila Cesarin ja tämän aloitteen avulla? Uskotko, että näin tapahtuu ja mitä mieltä sinä olet tästä ajatuksesta? Jotkut ovat sanoneet, että heillä on kyllä hyviä aikeita tämän osalta. Ke, kenties aikomuksena on ryhtyä sooloilemaan eikä toimia viranomaisten tasolla, mutta teoreettisesti he voivat tehdä tämän performanssialoitteen valossa. Kaikki, mikä liittyy yhteiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, voidaan, toteut- voidaan toteuttaa, koska tämä suoritusohjelma edellyttää erilaisia asioita. Daniels, kolme minuuttia. Kiitos Äh, herra Jartsenbowski näistä tiedoista ja tästä ähm, työstä. Pari kysymystä. Ensimmäinen tulikin jo tässä esille. Mitkä ovat ne todelliset verkot? ne syyt, jotka selvittäisivät jäsenvaltioiden asenteen, onko kysymys poliittisesta tahdosta, vaikkapa byrokraattisesta liikkumattomuudesta, hallinnollisista asioista. Ja sitten haluaisin myöskin tietää, onko teillä ollut mitään sellaista ajatusta, mikä on näiden lentokone kuljettajien, eurooppalaisten lentoyritysten rooli? Voivatko ne painostaa puoleen tai toiseen sen, siihen, että mennäänkö hitaasti eteenpäin vai ei? Ja jos jäsenvaltiot sitten lähtevät liikkeelle, niin tuo joulukuun määräaika, voidaanko sitä noudattaa, kun lähdetään näitä ilmatilalohkoja toteuttamaan. Ja sitten vielä toivoisin, että kertoisitte näkemyksenne siitä, kuinka saataisiin poliittista tahtoa aikaiseksi. Voisitteko kertoa jonkin näkemyksen siitä, minkälaisia näkemyksiä on näiden lohkojen toiminnallisuudesta Euroopassa, koska onhan tällä paljon liikennettä, erityisesti kesäisin. Voidaanko ajatella siis, että nämä ilmatilalohkot aika lyhyellä aikavälillä saataisiin toimimaan? Ja sitten vielä jäsenvaltioiden kannat ja ne ongelmat, joita voi tietyillä tasoilla olla. Onko tuo yhteisen eurooppalaisen ilmatilan komitealla jokin rooli esimerkiksi tässä kenties äh, esimerkiksi Irlannin ja Britannian äh, Fabin suhteessa? Ja, es wie zu Hause. Niin, minustakin mukava nähdä äh, uudestaan. Niin. Sitä miettii luonnollisestikin, että mistä tämä kaikki johtuu, enkä tiedä, mutta voin sanoa sen, että koordinaattorista se ei ainakaan riipu koska uskon, että tässä on oikea mies oikealla paikalla tässä asiassa. Eli syy täytyy olla toisaalla. Ja me olemme usein sanoneet, kuten Matias Groskin juuri sanoi, että toisellakin sektorilla on ihan sama, jos ajatellaan monia muita asioita. Hienosti päätetty, mutta mikään ei toimi. Taikka esimerkiksi rautatiepaketti, muistan, että sen kauan kauan sitten jo sovittiin, mutta vieläkään ei ole mitään Euroopan laajuista lippua esimerkiksi. Ja kuka täällä oikeastaan on näiden perustamissopimusten vaalia, missä he istuvat? Eli heidän täytyy todellakin puuttua, eikä vasta kahdeksan vuotta ensimmäisen rautatiepaketin jälkeen, vaan nopeammin. Ja meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä, eurooppalainen tuomioistuin. Jos jäsenvaltiot itse eivät äh, noudata päätettyä lainsäädäntöä, niin täytyyhän sitä sitten ihmetellä, ei, ei, ei ihmetellä, miksi kansalaiset eivät sitten äh, noudata lakia. Eli jos annetaan vääriä esimerkkejä, niin hän homma toimii. Joten kysyn teiltäkin vielä, minkälaista tukea te odotatte meiltä, miten me voimme auttaa, mutta haluaisin myös komissiolta tietää, mitä te olette jo tehneet, mitä te olette suunnitelleet tekevänne, ja koska te voitte raportoida meille, että se ja se on tehty, ja näitä ja näitä vastauksia meillä teille on. Thank you. Mr. Baldwin from the committee. Komission puolesta puhuu herra Baldwin. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. I shall be... Kiitos hyvin nopeasti vain Aluksi haluan kiittää herra Jartsenbovskia erinomaisesta raportista. Olemme täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja kiitokset hänen tiivistä yhteistyöstään tässä hyvin tärkeässä tehtävässä. Voin vahvistaa, että varapuheenjohtaja Kallassa pitää tätä prioriteettina tätä yhteistä eurooppalaista ilmatilaa ja kyllä Euroopan parlamentin kuuma hengitys tuntuu niskassamme, kun tätä asiaa yritämme edistää, niin on mukavaa, että siellä meidän selkämme takana olette meitä tukemassa. Haluan vain vahvistaa pari päivämäärää, jota meillä on tässä edessämme. Kyllä, kysymys on Jyrkän mäen kiipeämisestä neljäs päivä joulukuuta mennessä. Meillä on neljä yhdeksästä Fabista nyt suorittamassa näitä toimia ja tässä myöskin muita yritämme sysiä eteenpäin, kuten herra Jartsenbovski sanoi, ja teemme tänä vuonna myöskin jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme todella virallisessa lehdessä 4. joulukuuta mennessä nämä fabit julkaista. Mutta äh, kyllä täällä oli paljon kommentteja siihen suuntaan, että on haluttomuutta äh, toimia ennen tätä 4. joulukuuta. Virallisesti sanottuna voimme tehdä arviomme komissiossa vasta tuon päivämäärän jälkeen, mutta hyvin selkeästi olen kuullut sen huolen, että emme voi odottaa niin kauan ja haluaisitte, että me miettisimme Jatsembovskin äh, ajatusta tästä varoittavasta kirjeestä. No, tietysti periaatteessa tämä on ok, mutta herra Kallasti, jos tekee lopullisen päätöksen, niin aion kuitenkin kiinnittää hänen huomionsa tähän asiaan, koska olemme saaneet tällä niin paljon tukea tälle ajatukselle. Aivan samalla tavalla panin merkille parin henkilön äh, sanonnan, että täytyisi laatia uutta lainsäädäntöä. Niin meidän täytyy tietysti kuitenkin ensin panna täytäntöön se, mitä on jo olemassa, mutta jos yhteinen eurooppalainen ilmatila on prioriteetti, niin emme jätä kiveäkään kääntämättä, jotta pääsisimme tässä asiassa todella eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. En tiedä, onko tämä pelkkää kuumaa ilmaa, herra Baldwin, mutta komissiota on uhattu myöskin isolla kengänkuvalla takalistoon. Pyydän anteeksi, että kysymyksiä on niin kovin paljon. Minun on vaikea niihin vastata. Vastaan nyt ehkä aihealueittain. Täällä kysyttiin, mitä vaikeuksia nyt on ollut ilmatilan lohkojen perustamisessa. Uskoakseni valtiollisella tasolla osittain syytä, tämä on sitten johtunut historiallisista syistä. Aina imperiumilailta lähtien on ollut kehityskulku, joka on johtanut nyt olemassa oleviin ongelmiin. Nähdäkseni yleisin olettamus on, että rohkeutta puuttuu kansaisilta liikenneministereiltä. Miksikö näin on? Kenkä puristaa nyt siitä, että ilmanavigointipalvelun tarjoajat ovat erittäin voimakkaassa asemassa. Heidän ammattiliittonsa on erittäin voimakas joissakin maissa. Ja tämä yhdistettynä muihin ongelmiin johtaa sitten esteisiin. Ministerillä pitäisi olla riittävästi rohkeutta ja sanoa, että Aloitetaanpa yhteistyö kollegoiden kanssa ja perustetaan ilmatila lohko. Joidenkin lohkojen osalta katson, että kansalliset toimijat puolustavat omia etujaan, henkilöstömääriään ja tulojaan. Yksi ASP omaa 6000 työntekijää. Tiedän, mitä 3000 heistä tekee, mutta en vielä tiedä, mitä ne 3000 muuta tekevät. Minun on hieman vaikea saada minkälaista kuvatilanteesta. tiettyjä sitä, sisäisiä vaatimuksia tai sitä, että paineita on lennon varmistuspalvelu, tarjoajan, tarjoajien taholla. Heidän täytyy saada, mikäli he ymmärtäisivät, että mikäli he voisivat kerätä yhteen resurssinsa, he voisivat toimia tehokkaammin kuin tällä hetkellä ne toimivat erikseen. Viime vuoden osalta Voin kertoa, että ammattiliitot havaitsivat, että ilmailualalla työpaikkojen määrä oli kasvanut, ja sitten sanottiin, että nyt ei kannata olla riittävän tehokas, ja tilastollisesti olisi voinut irtisanokin ihmisiä, mutta he sanoivat, että liikennettä on ja kaikista näistä henkilöstön jäsenistä pitää kiinni. Tätä on hieman vaikea selittää jossakin osissa unionia, mikäli sitten samanaikaisesti tehdään leikkauksia työpaikoissa, työpaikkojen kohdalla. Eikä päinsä, että kustannushyötyajattelu kansallista kannalta katsottuna on täysin arvoton ajatus. Ongelma on siinä, että kun näiden ANSP-palveluntarjoajien kustannukset nousevat, valtio ei tästä välitä, koska ilmaliikenteen harjoittajat ja viime kädessä matkustajat maksavat viulut. Kyse on siitä, että instituutilla on omat tehtävänsä ja omat tulonsa. Ne ovat monopoliasemassa eikä niitä voi valvoa. Ei demokratiassa tällainen peli vetele. Poliitikkona aina katson, että hallitus on vastuussa parlamentille. Mikäli hallitus ei tee työtään kunnolla, niin parlamentin täytyy antaa hallitukselle potkut. On aivan ymmärtää, että jotkut hallitukset sitten sanovat, että no kyllä se nyt jotenkin toimii. Yksikään lentokone ei ole tippunut, eikä minä halua nyt ryhtyä puuttumaan näiden palvelujen tarjoajien toimintaan. Joten onko tämä nyt niin väliä? Jäsenvaltioiden velvollisuus on laatia lainsäädäntöä ja saada aikaan merkittäviä parannuksia turvallisuuteen, kapasiteetin, kustannustehokkuuteen ja ympäristövaikutusten osalta. Kukaan ei voi sanoa, että no, ei minä nyt äh, mitään ongelmia ammattiliittojen kanssa. Ei tämä ole mikään kunnollinen argumentti. Vaikeuksia on olemassa, ei niistä ei ole helppo päästä yli. Yksi esimerkki on ideologinen, taloudellinen, valtiollinen sota, jota käydään. Ranskalaiset haluavat, että palveluntarjat järjestäytyvät julkisesti ja saksalaiset haluavat, että järjestäytyvät yksityisesti, yksityisyritysten tavoin. Saksala, Saksassa lennon varmistuspalvelutarjoajat ovat täysin valtion paljon sanot kuitenkin itse itse järjestäytyneitä. Ja sitten sanotaan, että emme nyt voi sitten ryhtyä yhteistyöhön, ja tämä on väärin. Ideologisista eroista voi pitää kiinni, mutta siitä huolimatta voi tehdä yhteistyötä ja sanoa, että okei, okay, mitä meidän kannattaa nyt tehdä, mitä tehtäviä meillä on ilmatilalohkojen osalta silloin, kun on kyse lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista. Esimerkiksi lennon lennonjohtajien koulutus kaikissa kuudessa maassa, mikäli kuusi maata on mukana ja sitten julkiset hankinnat, niiden valmistelu kaikkien kuuden muun puolesta ja niin poispäin. Toimia voidaan tehostaa tällä tavalla. Ihmiset voidaan yhdistää, voimat voidaan yhdistää useasta palvelun tarjoajasta ja yhteistyö parantaa laatua. Tämä edellyttää sitä, että jäsenvaltio, jossa lennonvarmistuspalvelun tarjoaja toimii, joutuu menemään askeleen eteenpäin. Ja sitten pitää kannustaa ministeriötä toimimaan, koska vain ministerit voivat käskyjä jakaa en hyväksy ajatusta, että ministeri sanoo, että ei minä voi tehdä mitään. Kaikki kansalliset viranomaiset ovat hallituksen alaisuudessa, lukuun ottamatta iso britannian natsa järjestää. Muutoin lennon valvonta tai varmistus lennon johtajat ovat täysin kansallisten hallitusten valvonnassa. Miksi sitten hallitukset voivat sanoa, että eivät voi tehdä mitään? Kyse on poliittisen rohkeuden puutteesta, ja mikäli rohkeutta ei ole, uskon, että niin kuin komissio on todennut, komission täytyy viedä heidät tuomioistuimen pakelle, koska ei ole, ei ole mitään sellaista argumenttia, joka olisi riittävä perusta sille, että jäsenvaltiot eivät tee mitään. Jäsenvaltioiden tehtävän viime kädessä hoitaa tehtävä, vaikka komissio voi tässä kyllä auttaakin. Aika on loppumassa, joten vielä lyhyitä vastauksia. Mitä tulee näihin suoritussuunnitelmiin tai ohjelmiin? Jäsenvaltiot on vaikea tässä kepittää, koska jäsen, komissio voi vain kaksi kertaa pyytää, että tilannetta muutetaan, ja mikäli tässä ei onnistuta, niin sitten ei voi tehdä mitään. Mutta välillisesti voi pyrkiä vaikuttamaan, koska ilmatilan lohkoja koskevan lainsäädännön mukaisesti ilmatilan lohkon sisällä – täytyy optimaalisella tavalla käyttää resursseja hyväksi, joten voidaan esittää kysymys, mitä on resurssien optimaalinen käyttö. Joten tässä on epäsuora tapa palata tähän samaan asiaan ja pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen. Vaihtoehtoiset toimet sitä sitten, mihin, mihinkä komissio voisi ryhtyä. On hyvä, että komissio pohtii edes vaihtoehtoja. Nyt haluaisin suhtautua asiaan kuitenkin varovaisesti. Mikäli komissio haluaisi varmistella SAS kolmoslainsäädäntöä. Tähän kestäisi vähintäänkin kolmennesosa vuotta tai kaksi vuotta yhteispäätösmenettelyä sitten yksi vuosi transposition lainsäädäntön siirtämisen, joten 4-5 vuotta tähän menisi aikaa, eikä meillä ole näin pitkään aikaa odottelua varten. Sen verran kun odotetaan sen komission päätöksiä, pitäisi saada jäsenvaltiota toimimaan minä suhtaudun tämän epäisesti. Minä olen perustuslakin asiantuntija siviilielämässäni ja tämä olisi erittäin vaikeaa, koska Saksan perustuslaki on esimerkiksi sellainen erinomainen perustuslaki tosin. Siellä on yksi artikla, jossa sanotaan, että Saksan ilmaliikenteen hallinta täytyy hoitaa Saksan valtion viranomaisen toimesta, tai niin kuin kaksi vuotta sitten, sinne lisättiin maininta, tai eurooppalaisten toimien kautta. Eurooppalaiset toimet. Se, että Saksan sääntöjä nyt muutetaan, ei ole komission päätös, vaan Saksan sääntöjen muuttaminen edellyttää lainsäätäjien tekemää päätöstä, joten tässä täytyy suhtautua erittäin varovaisesti. Mikäli Ranskan hallinnolle sanoisi komissio esimerkiksi, että te annatte kaikki tiedot, jotka teillä on ATMstä ja ilmaliikenteen valvonnasta tai hallinnasta, ja sitten tämän tiedon yksityiselle yritykselle, vaikkakin saatte siitä tiedosta rahaa, niin uskotteko, että Ranskan hallinto tykkäisi tästä? Ranskasta sanoisivat, että tämä on meidän kansallista tietoamme ja kansalliseen toimivaltamme piiriin ja suvereniteettiin kuuluvan itse päätämällisistä asioista. Komission täytyisi valmistautua huolella tulevaan, niin kuin tekin sanoitte. Komission täytyy valmistautua siihen, että suuri nuija tulee vielä, mutta täytyy kuitenkin varoa tai katsoa, milloin tätä nuijaa kannattaa käyttää esimerkiksi viemällä toimijoita Euroopan yhteisön tuomioistuimen. Yhteisön tuomioistuimella ei ole kuitenkaan mahdollista, mahdollisuutta antaa sakkoja, päiväkohtaisia sakkoja. Päiväkohtaiset sakot auttavat. Minä voin kertoa teille, että joskus saksalaiset ministerit eivät ole kuvitelleetkään, että näin voi tehdä, mutta nyt tällaisia on tulossa tällaisia sakkoja. Emme halua mitään vastakkainasettelua. Haluamme hyvät suhteet. Siksi en ikinä uhkailisi jäsenvaltiota. Minä pyrin vain motivoimaan jäsenvaltiota, kannustamaan niitä Siksi uskon, että varapuheenjohtaja Kallasen pitäisi kenties lähettää tällaisia muistutuskirjeitä. Ei minä sanoisi, että nämä olisivat uhkakirjeitä tai varoituksia siitä, että rikkomusmenettely on tulossa, vaan pikemminkin ystäväsmielisiä kirjelmiä. On tärkeää osoittaa, että on olemassa hyviä esimerkkejä siitä, miten on onnistuttu ilmatilalohkojen muodostamisessa. Ei ole mitään tekosuilta olla käyttämättä samoja menetelmiä muidenkin lohkojen perustamisessa. Parhaat käytänteet ovat uusia välineitä. Ja ne ovat erittäin tärkeitä välineitä lopuksi vielä, koska huomaan, huomaan että jäsen, tulkkikorja puheenjohtaja virkuilee tätä kelloa. Pohjoinen Itali, Keski-Euroopan lohko. Minä tulen vierailemaan Unkarissa jälleen kerran ensi kuussa nähdäkseni, miten Keski-Euroopan lohko etenee. En halusi tästä sanoa enempää tässä vaiheessa. Suurin ongelma nähdäkseni tulee olemaan tämä Med lohko, koska monessakin tapaa, monakin tapaa siinä on eniten ongelmia. Uskon, että funktionaaliset ja ilmatilan lohkot ovat kyllä käytössä. Joitakinkin sellaisia tulee olemaan käytössä aikareen mennessä. Älkää nyt epäilkö tätä. Uskon, että Tanskan ja Ruotsin lohko esimerkiksi toimii erittäin hyvin ja sitten iso britannian Irlannin lohko, sitäkin ollaan edistämässä. Ja Tonavan lohko saattaa myöskin toimia joulun mennessä. Nämä kolme ovat edistyneet oikein hyvin. Uskoakseni todellisella kunnollisella kannustuksella. Fab, se Keski-Euroopan FABA tai ilmatilan lohko, siinä on jotakin ongelmia, täytyy katsoa, että miten näitä, tätä sumaa saataisiin purettua. Ja neljän muun lohkon on kaikki kaikkea mahdollista. Esimerkiksi Itämeren lohko, jossa on Itä-Puola ja joitakin Itämeren maita, yksi kaksi isoa ja yksi maa, pieni maa, ne voivat allekirjoittaa valtioisen sopimuksen. En näe mitään esteitä tälle. Tulen pian vierailemaan Varsovassa. Uskon tosinkin, että lounaislohko ei välttämättä tule toimimaan. Komissio on halukas toimimaan asiassa, ja tämä on erittäin tärkeää. Ja A6-ryhmä sitten, en ole aivan vakuuttunut tästä, enkä sisarjastakaan, koska nämä ovat pitkän aikavälin tai keskipitkän aikavälin ja En tiedä, kuinka nopeasti tilanne kehittyy ja miten paljon tästä kehityksestä on apua. Uskon, että parlamentin olisi nyt parasta tukea komissiota ja kannustaa komissiota, jotta se kannustaa sitten jäsenvaltioita. Tämä on paras tapa to- toimia. Ja tehkää meille palvelus. Niin kuin Kasini sanoi, menkää puhumaan julki- suurelle yleisölle, puhukaa ilmaliikenteen harjoittajille – ja puhukaa niille, jotka ovat kiinnostuneet asiasta, koska meidän täytyy painostaa jäsenvaltioita, ei pelkästään komission ja ilmatiikenteen harjoittajien ja tämän alan piirissä, koska kyse ei ole pelkästään juridisista argumenteista, vaan koko alan ja kansalaisten eduista on kyse. Siksi katson, että julkinen tietoisuus tämän ongelman osalta olisi erittäin hyödyllistä. Mikäli nyt en vastannut kaikkiin kysymyksiin, niin lähettäkää minulle ihmeessä sähköposti, niin sitten vastaan kyllä. Well, thank you very much, George. Kiitoksia, Georg. On aina hienoa kuulla sinun tilannekatsauksiasi. Sinä olet sanonut, että sinä et luovuta, vaan tulet erittäin aktiivisesti vielä ennen joulukuuta. Ja sanomattakin on selvää, että mikä voimme auttaa sinua jollakin tapaa, niin ilomielin autamme kyllä. Ja komissioitakin olemme valmiita auttamaan. Joten olisi hienoa tavata sinut jälleen kerran uudestaan, sitten kun jotkut lohkot ovat jo toiminnassa. Kiitoksia tämänkertaisesta vierailustasi. Kiitos. Okay, we just got to rearrange the table. Nyt pikkuisen eh, vaihdetaan tällä paikkoja, toteaa puheenjohtaja. Okay, colleagues, if we can... No niin, kollegat. Nyt voisimme siirtyä seuraavaan asiaan meidän esityslistallamme liikennematkailuvaliokunnan kokouksessa. Kyse on yhteiskokouksesta meidän ja sisämarkkina- ja kuluttajansuosiosta vastaavan valiokunnan kanssa. Aiheena on ikl hätäpuhelujärjestelmä Voisiko kansanpuolue nyt hieman siellä saada rivinsä ruotuun. Mathieu. Tervetuloa Malcolm Haberille, joka on imco valiokunnan puheenjohtaja. Hän on täällä tänään. Meillä on erillinen esitylistä tätä kokousta varten, koska kyse on yhteiskokouksesta. Periaatteessa puheenjohtajan ilmoitukset ja sitten tämän aloite tai oma aloitemietintö esittely käsittely ja sitten kohta muut asiat ja seuraavan kokouksen ajan kohta. Toivon, että voitte hyväksyä esityslistan tässä muodossa, niin mikäli näin on, voimme siirtyä eteenpäin. Malkam ja minä voimme esittää ensin ilmoitusasioita. Alustukseksi toteaisin, että kyse on sekä lainsäädäntö- että lainsäädäntöaloite, jotka liittyvät kummankin valiokunnan toimialaan tässä IKL-hätäpuolijärjestelmässä. Ja kun katsoimme, että ja kun näimme tämän aiheen, niin ajattelimme, että voisimme soveltaa työjärjestyksen artiklaa 51 valiokuntien yhteistyömenettelyä. Kyse on tästä omalta mietinnöstä, mutta sovellamme tätä menettelyä. Malcolm ja minä olemme kumpikin ilomielin valmiita hyväksymään tämän ehdotuksen. Esittelijä on mietintöluonnoksen, jota me tänään tarkastelemme. Sitä äänestetään kummassakin valiokunnassa valiokuntien puheenjohtajien toimissa kumpikin yhdessä puheenjohtajina. Kyse on niistä toimivaltuuksista, joita valiokunnilla on silloin, kun ne toimivat yhteistyössä keskenään. Tämä on työjärjestyksen 51 artikla, jonka mukaan tässä toimitaan. Sääntöjen mukaan valiokunnat ovat sopineet, että tällä kertaa liikennevalikunta toimii isäntänä ja seuraavalla kerralla imkovalikunta. Kumpikin valikunta vuoron perään toimii puheenjohtajana näissä yhteiskokouksissa, mikäli jonkun muu valikunta halutaan tulla mukaan tai jonkun muun valikunnan puheenjohtaja, niin heillä on kyllä oikeus puhua kokouksissa Muuten me pitäydymme näihin kahteen puheenjohtajan tämä menettelytavasta, niin että ihmiset täysin ovat selvillä siitä, miten täällä toimitaan ja miten tämä homma jatkuu sitten tulevaisuudessa. Malcolm, jos sinulla on jotakin sanottavaa nyt, niin ole hyvä. Uh, well, thank you very much, Chairman Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla valiokunnat voivat rakentavalla tavalla tehdä yhteistyötä, koska molemmat valiokunnat eri näkökulmista olivat sitä mieltä, että tätä, tämä mietintö oli välttämätön. Ja sen vuoksi tämä on mielestäni täysin oikea keino viedä asiaa eteenpäin, varsinkin kun käynnistimme tämän tavallaan politiikan tekemänä, tekemisenä ja nyt me tiedämme, että komissio tulee laatimaan tästä lainsäädäntöä. Liikennevaliokunnan jäsenille meidän mielenkiintomme taustasta. Tämä tulee minun omasta mietinnöstäni yleishyödylliset eh, palvelut ja elektroniset eh, kommunikointivälineet ja niiden uudistaminen. Ja siinä me erityisesti identifioimme tietyt asiat, eh, kuten esimerkiksi tällaiset 112 hätänumeroiden antaminen yleishyödyllisesti käyttöön. Christian Bussoi teki aiheesta sitten oma-aloitemietinnön, joka liittyy 112 numeron saatavuuteen tai ei-saatavuuteen. Ja tämä on hyvin tärkeää ajatella julkisia palveluita elektronisen kommunikaatioverkoston kautta. Ja tämä on ollut suuri mielenkiinto meidän valiokunnallemme. Omalta osaltani muistuttaisin myös, että 2002-2003 kun komission jäsen Liikanen oli puheenjohtaja, niin eh, silloin minä olin mukana erässä aloitteessa hänen kanssaan ja automobi- kansainvälisen automobiilifederaation kanssa, joka nimitti tällaisen e-safety-ryhmän foorumin. Ja se oli oikeastaan tämän ehdotuksen foorumi tai lähtökohta, eli tämä on ollut eh, vireillä hyvin kauan, mikä ehkä hämmästyttää. Mutta siis tämä ei ole lainkaan mikään uusi ehdotus. Tämä vain on kestänyt aivan liian kauan päästä eteenpäin, koska tässä on selkeitä positiivisia puolia, jota mm, kautta voidaan potentiaalisesti pelastaa henkiä vakavissa onnettomuuksissa. Joten ihan hyvä, että me yhdessä lähdemme viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja kiitoksia siitä, että olette tässä mukana. Yhdessä varmasti pääsemme eteenpäin. Thanks very much, Malcolm. Kiitoksia, Malcolm. Tarkoitukseni oli antaa puheenvuoro kahdelle esittelijälle, antaa kullekin viisi minuuttia puheaikaa. Ja ritarillisesti ajattelin pyytää Rova Senalovaa, Imkon esittelijää, puhumaan ensin ja sitten antaa liikennevalikunnan esittelijä Kohille puheenvuoron. Ja sitten ajattelin, että varjoesittelijät voisivat puhua tämän jälkeen muut jäsenet. Mikä teille sopii tämä järjestely, niin toimitaan näin. Joten ensimmäiseksi puhuu IMKO-valiokunnan puolesta Olka Zenalova. Olkaa hyvä. Za slovo, vážení předsedové, Kiitos eh, siitä, että annoitte minulle puheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat kollegat, kuten jo sanottiin, tänään minä olen siis eh, IMKO-valiokunnan esittelen omassa osuudessa täällä. Me olemme pitäneet kuulemistilaisuuden jo tästä aiheesta ja menettelytapoja on muutettu ja olen iloinen, että voimme nyt olla täällä vihdoinkin keskustelemassa yhdessä tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Ensiksi haluaisin esitellä lyhyesti tämän mietintöluonnoksen, jonka yhdessä teille haluamme esitellä kollegani Kohin kanssa. Olen iloinen siitä, että olemme samaa mieltä tuosta pohjimmaisesta ajatuksesta. Ikholista pitäisi tulla yleinen järjestelmä ja sen pitäisi olla standardilaitteistoa autoissa. Sen kautta pitäisi voida soittaa hätäpalvelujärjestelmään 112 numeron tavoin ja tästä pitäisi tehdä todella toiminnallinen järjestelmä kaikkiin ajoneuvoihin riippumatta niiden sijainnista, jotta sitä voitaisiin mahdollisimman paljon hyödyntää niin kuljettajien kuin muidenkin liikenteen liikenteessä mukana olevien osalta. Ja tämä pitäisi todella olla kaikille käytettävissä oleva keino ja myöskin ilmainen. Ja yksi ennakkoedellytys on tietysti, että meillä on nämä hälytyskeskukset tässä äh, pitäisi toimia sillä tavalla, että nämä keskukset pystyisivät kaikki hätäpuhelut käsittelemään. Ja se valtioiden pitäisi sitten vain nyt sitten päättää, mikä on kaikkein tehokkain tapa tämä hoitaa kansallisella tasolla. Nyt tällä hetkellä markkinoilla on jo joitakin äh, tällaisia äh, hätäpalvelujärjestelmiä, jotka eivät toimi kaikissa maissa, ja ne ovat käytössä vain tuollaisissa ylellisissä ajoneuvoissa. Ja tämä ei kata riittävällä tavalla äh, eri alueita ja äh, ne ovat yksityisiä luonteelta, mutta on hyvin tärkeää, että äh, kuitenkin käyttäjillä olisi mahdollisuus käyttää tällaista järjestelmää kaikkialla kuluitta. On taattava myöskin yksityisten ja julkisten tietojen luottamuksellisuus. ICOL-järjestelmä laukeaa, kun tällainen hätätilanne tulee ja äh, silloin tietysti yksityisten tietojen äh, luotettavuus, turvallisuus on taattava myös tässä julkisessa, mutta myöskin tuossa yksityisessä järjestelmällä. Ja tällainen äh, yhteen toimivuus mielestämme varmasti voisi toteutua innovatiivisen toiminnan kautta ja yhteistyöllä teollisuuden eri osallistujien eh, yhteistyön kautta. Ja me tässä nyt luotamme siihen, että komissio todella tekisi tällaisen ehdotuksen, jotta vuoteen 2015 mennessä eh, saataisiin tämä järjestelmä toiminnalliseksi ja että olisi myöskin velvoite eh, ottaa käyttöön tämä vuoteen 2015 mennessä tämä ICHO-järjestelmä 112 numeron kautta. Tämä ei ole mikään ensimmäinen ehdotus. Ensimmäinen on saatiin vuonna 2002 ja 2009 sitten neuvosto totesi, että olisi hyvä laatia asetus siitä, äh, kuinka toimitaan, jos tämä ilmanjärjestelmä ei toimi. 2011 Nelly Krös äh, taas äh, sitten myöskin kävi täällä parlamentissa puhumassa tästä, tästä asiasta ja me todella toivoisimme, että mahdollisimman pian tämä e-call-järjestelmä saataisiin aikaiseksi, että se voisi mahdollisimman nopeasti myöskin tulla toiminnalliseksi. Tällä tavalla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Ja tiedämme, että EUhan on todella tässä sitoutunut hyvin pitkälti. Valitettavasti viime vuonna emme edistyneet kuitenkaan tässä asiassa komissio ei edistynyt ja sen takia haluankin nyt osoittaa sanani komission edustajalle, mikä on eh, komission nykyinen kanta. Miksi komissio ei ole vielä tuota eh, luonnosta esitellyt tyyppihyväksyttyjen laitteiden eh, vakiovarusteeksi tämän IK-järjestelmän saamisesta. Ja mielellään tämä mahdollisimman nopeasti kuinka ja milloin tämä äh, asia saadaan uudelleen liikkeelle ja milloin komissio aikoo pitää kiinni aikaisemmista sitoumuksista. Ihan lopuksi vielä haluaisin äh, kerrota tämän työn äh, aikataulun tarkistusten jättämisen määräaika olisi kahdeksas päivä toukokuuta. Kollega Kohin kanssa olemme todenneet, että silloin voisimme kokoontua uudelleen tarkistuksia tarkastelemaan. Ja sitten 19. päivä kesäkuuta äänestämme tästä asiasta. Kiitokset teille kaikille ja haluan nyt kiittää kollega Kohja, joka varmasti seuraavaksi käyttää puheenvuoron. Ja jo etukäteen odotan innolla molempien valiokuntien tarkistuksia. Ja, vielen Dank, liebe Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Tämä IK vaikuttaa olevan tällainen eh, ikuinen tarina. Minä puhuin tästä ensimmäisen kerran 12 vuotta sitten, Malkon varmasti muistat. Haluaisin kiittää edustaja Sena Lovaa hyvin selkeästä esityksestä tänään täällä ja muilta osin eh, rakentavasta yhteistyöstä. Minua ilahduttaa jo saada kuulla varjoesittelijöiden näkökannat, jotka myös kaikki ovat eh, olleet mukana aiheen käsittelyssä jo kauemman aikaa. Tämä on valtava ala ja meillä on yhteiset tavoitteet. Sen näyttää myös tämä yhteinen mietintöluonnos. Minulle oli erityisen tärkeää tämä yhteinen tavoite, eli se, että saamme toimivan e-call-järjestelmän, joka pelastaa ihmissä elämiä vähentää äh, onnettomuuksia. e joka on kaikille äh, kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä ja että se toimii joka puolella Eurooppaa. Ja jäsenvaltiolla olisi selkeät äh, toimivaltuudet viranomaisten käsissä ja että IK liitettäisiin äh, korkeat äh, tiedonsuojelustandardit samoin kuin esimerkiksi sairaanhoidolle. Me emme halua tähän mitään tällaisia yritysmalleja tai mitään tällaisia antaa esimerkiksi autokorjaamolle tai mulle. Ei, sellaista me emme tällä mietinnöllä millään muotoa halua. Sen lisäksi me puhumme jo tästä 112 hätänumerosta. Ja valtion, se olisi valtion hoidettavissa kaikille ja se olisi ilmainen. Vapaaehtoisesti, eli siis auton omistaja tai, tai myyjä voi, voi ottaa tällaisia yksityisiä e-call-järjestelmiä. Mutta me haluaisimme kuitenkin painottaa sitä, että niiden täytyy olla yhteensopivia 112 e-callin kanssa. Ja tämä on lähinnä ohjelmistokysymys ja uskon, että tämä voidaan ratkaista ongelmitta. Henkilökohtaisesti tulen tekemään muutamia teknisiä esityksiä tähän mietintöön, jotka eivät tarjoa mitään teknisiä ratkaisuja, mutta ovat hieman yksityiskohtaisempia sen osin, miten tämän pitää toimia. Eli ensinnäkin, mitä tulee Euroopan taloudelle ja äh, tutkimuslaitoksille, millä tavalla viedä tätä asiaa eteenpäin. Minulle hyvin tärkeitä kysymyksiä, äh, jotka haluaisin esittää komissiolle. Ensinnäkin, asetus, asiakirja, joka liittyy tyyppihyväksyntään, IK-järjestelmään oli jo matkalla ja Euroopan komissio kuitenkin pysäytti sen. Kysymykseni on, miksi, kuka, oliko se DG Move vai, vai Info vai Enterprise? Kolmanneksi, onko uutta aikataulua tällaiselle asetukselle? koska älykkäiden liikennejärjestelmien direktiivihän on jo olemassa. Toisekseen, miksi on olemassa lainsäädännöllinen teksti, joka sekin pysäytettiin autovalmistajille eikä myös jäsenvaltioille. Vapaaehtoiset itsevelvoitukset eivät näytä tällä toimivan, koska Muuten jäsenvaltiot eivät olisi jääneet niin pitkälti jälkijunaan. Kolmanneksi komission jäsen Cruz, kuten juuri kuulimme, viime syyskuussa esitteli Ikolia ja hän oli hyvin äh, äh, iloinen äh, meidän tuestamme siitä, että kehitettäisiin tällainen julkinen yleinen Ikol-järjestelmä. Ja nyt sitten 8. maaliskuuta tänä vuonna komission jäsen Tajani keskeyttää koko asian käsittelyn ja sanoo sisällöllisesti, että pysäytämme kaikki tällaiset säännöt autoteollisuudelle, jotta voimme olla tukemassa autoteollisuutta. No, tämä on minua kyllä nyt hieman järkyttänyt. Ja haluaisinkin Euroopan komissiolta nyt kuulla tänään tästä teknologiat, kuten e joka pelastaa ihmishenkiä ja parantaa autoturvallisuutta, minkä vuoksi tämä on osa tätä moratoriumia, eikö se voitaisi jättää ulkopuolelle ja että Euroopan komissio ei saisi tyytyä tällaisiin yksityisiin e-call-järjestelmiin, vaan pitäisi olla tällainen yksi yleinen yhteinen julkinen e-call-järjestelmä ja huolehtia tästä lainsäädännöllisesti ja sen pitäisi olla sitten kaikkien kansalaisten käytössä. Sitten hätäpuhelukeskukset. Niiden pitäisi olla julkisia yrityksiä tai ainakin ne voivat olla yksityisiä, mutta niitä täytyy julkisen sektorin taholta valvoa. Tänä päivänä me puhumme henkilöautoista ja ikolista, mutta alkuperäisessä mietinnössä Euroopan parlamentissa me vaadimme, että täytyy miettiä ja komission täytyy miettiä tätä, tässä myös esimerkiksi moottoripyöriä ja raskaita hyötyajoneuvoja. Ja sitten tietosuoja, henkilökohtainen tietosuoja on meille erityisen tärkeä. Ja uskon, että meidän ratkaisumme antaa autoteollisuudelle mahdollisuuden parantaa omaa kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kiitos. Thank you, Dieter. I'm now going to go to the... Kiitos, Dieter. Nyt annan puheenvuoroja varjon esittelijöille. Kaksi minuuttia kullekin. Rova Hoinstani, tosin ole paikalla, joten Rova Gurmai sai saman tien puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että kaksi loistavaa puheenjohtajaa istuu siellä vierekkäin. Malcolm Haaborin tunnen ajalta, jolloin itse hoidin ensimmäistä älyauto-mietintöä. On laivan loistava idea, että kaksi valiokuntaa tekevät yhteistyötä. Ja sitten kun meillä on vielä mies ja nainen yhteisesittelijöinä, niin tasapaino vielä paremmin kunnossa. Oli hienoa käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa hiljattain järjestetyssä kokouksessa. Asiantuntijoita ei kuulla ennen kuin tehdä mitään. Olen kiitollinen tuosta kokouksesta ja kollegani tavoin totean, että kun ihmisen hengen voi pelastaa, sen täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että se onnistuu. Kun 2010 minun älyauto mietintöni hyväksyttiin 40 vuotta 40 000 ihmistä kuoli maanteillä. 4 000 olisi voitu perust- pelastaa, mikäli kaikilla se olisi ollut tämä hätäjärjestelmä käytössä. Tämän jälkeen 100 vuo- ihmistä joka vuosi. Uskon, että ihmisen henki on äärimmäisen arvokassa. Sillä ei ole hintaa. Meidän täytyy myöskin painottaa sitä, että tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma, jota myöskin herra Koch valmisteli ja joka oli myöskin IKL-järjestelmän osalta minun varjoesittelijäni, hoiti erittäin hyvää, hoiti sen erittäin hienolla tavalla ja paransi tieliikenteen turvallisuutta. Uskon vahvasti, että meidän pitäisi keskittyä yhteen toimiviin Euroopan laajuiseen, yhteen toimivan Euroopan laajuisen järjestelmän luomisen. Kyse on kuluttajan suojasta ja kuluttajan turvallisuudesta kaikille Euroopassa. Kaikille pitäisi olla e-call-järjestelmä käytössä maantieteellisesti. EU pitäisi olla täysin katettuna järjestelmällä. Siksi pidän hyvän ajatusta, että INKO ja TRAN järjestävät yhteiskokouksen. Toisaalta kaikkien auton valmistajien pitäisi ymmärtää, jotakin täytyisi sanella, että kaikissa ajoneuvoissa, jotka ovat tien päällä, täytyisi olla tekninen kapasiteetti ensinnäkin tunnistaa IK-järjestelmää toiseksi. Nyt tämä tekninen laitteisto asennettuna ja perusvarusteina kaikissa uusissa autoissa. Turvavälineen ei pitäisi olla mikään ylimääräinen laite. IK-järjestelmän täytyy olla yksinkertainen ja huokea, halpa auton, autoilijoiden kannalta. Komission toimien vuonna ehdotuksensa, jonka nimi oli Time for Deployment, aika ottaa IKL käyttöön. Vapaaehtoinen järjestelmä ei ole riittävä. Vapaaehtoista järjestelmää komission peräänkuuluttanut jo vuodesta 2003 eteenpäin ja mitä tuloksia ei ole nähty. Joten yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ranskaa varten pitäisi saada riittävästi vielä po- ponnisteluita aikaan, jotta ne allekirjoitaisivat tämän sopimuksen taustatekijöitä sitten vielä. Mikäli puhutaan taustatekijöistä, niin tietystikin lainsäädäntöaloitteen piti sisällään kolme toimenpidettä ja komission suositukset myöskin viime syyskuulta, jossa kehotetaan jäsenvaltioita ja myöskin matkapuhelinverkkojen haltijoita uudistamaan järjestelmiä, että ne pystyvät hoitamaan e-call-puheluita. Delegoituja säännöksiä on määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta tämä järjestelmä saataisiin käyttää. Tämäkin on meidän päätettävissämme lisäksi on asetus, joka koskee tyyppihyväksyntää ajoneuvojen osalta. Joskin uskoakseni kaikki palaset ovat koossa sen osalta, miten voidaan yhteistumin parantaa tilannetta, joten tehkäämme selväksi, että kun kaksi vahvaa valiokuntaa kokoontuu yhteen ja lyö viisat päänsä yhteen, niin mikään ei ole mahdotonta. Kiitoksia, Rova Parvanova. IMKOn nimissä, olkaa hyvä. Thank you, President. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella teitä siitä, että voimme järjestää tämän yhteisen kokouksen ja että voimme tehdä töitä yhdessä. Uskon, että meillä varmasti tulevaisuudessa on enemmän tämän tyyppisiä asioita yhdessä. Haluan myöskin onnitella esittelijöitä tästä tehdystä työstä ja tästä kattavasta mietinnöstä, jossa äh, pyritään siis ottamaan käyttöön e-call. Minua huolettavat kuitenkin tietyt avainkysymykset, jotka eivät olleet vielä tuossa mietintöluonnoksessa ja joita kuitenkin pitäisi korostaa. Ensinnäkin kysymyshän on järjestelmästä, joka enemmän tai vähemmän verrattuna äh, nykyisiin viestintävälineisiin ja ohjelmiston kehitykseen on kymmenen vuotta vanha. Ei pelkästään vain kun ajatellaan kustannustehokkuutta, vaan myöskin tehokkuutta. Toisekseen tai vaikuttavuutta. Sitten minua huolestuttaa myöskin näiden tietojen laatu, joita käytetään kun valmistellaan äh, perusteita sille, miksi tämä järjestelmä otettaisiin käyttöön, koska itse asiassa en ole nähnyt mitään loogista selitystä, kuinka paljon tieonnettomuuksia on tapahtunut ilman, että mitään tällaista infrastruktuuria tai mitään vaikkapa matkapuhelinpeittoa olisi ollut olemassa, jotka olisi voitu estää ilman, että, tai siis sillä, että joku olisi voinut tällaisen puhelun tehdä hätäpalvelukeskukseen tai kenelle tahansa. Ja kuinka monet näistä onnettomuuksista olisi voitu estää, koska Tietysti haluaisin myöskin tietää, oliko tuolla puhelun äh, viivästymisellä mitään merkitystä. Tällaisia tietoja en ole saanut ja mitestä ne ovat kuitenkin olennaisia. Pitäisi myöskin taata se, että infrastruktuurit valtiossa ovat paikallaan. Näin ei kuitenkaan vielä ole e-callin suhteen. Ja toinen asia on sitten tämä 112-järjestelmä. Tähän mennessä jossakin jäsenvaltioissahan on riittävästi tietoja, että esimerkiksi lääketieteellisten syiden takia tehdyissä puheluissa tämä ei tunnu kunnolla, toimi kunnolla. Ja nyt sitten tämän lisäksi olemme ottamassa käyttöön toista järjestelmää ja tämä saattaa vain luoda lisää ongelmia. Sitten teknologinen neutraliteetti on myöskin tärkeä kysymys ja meidän pitää ottaa huomioon myöskin tämän järjestelmän vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ja ehkä olisi parempi yrityksille lähteä kehittämään jotain modernia, uudenaikaisempaa järjestelmää jotta se olisi todella yhteensopivaa ja että myöskin tällä tavalla teollisuuden edustajat voisivat ottaa käyttöön parhaat teknologiat tämmöisessä asiassa. Sitten vielä haluaisin vahvistaa sen, että, että tuen ö, tällaisen e-call-järjestelmän käyttöön ottoa, mutta meidän on taattava ensin kuitenkin se, että kaikki nämä asiat on läpikotaisin käyty lävitse, mukaan lukien infrastruktuurikysymykset, ennen kuin lähdemme sitten vaatimaan tämän järjestelmän pakollista asentamista kaikkiin ajoneuvoihin. Thank you. Uh, Kiitoksia. Herra Benjen seuraavaksi liikennevaliokunnan edustajana. Some of the same, um... Olen ottanut esiin muutamia samoja asioita kuin kollegani, vaikkakin me olemme tehneet nämä ihan itsenäisesti. Ensin haluaisin kiittää esittelijöitä erittäin hyvästä mietinnöstä, joka kattaa asioita kuten tietosuoja ja, ja se, että ne voisivat toimia yhdessä rinnakkain yksityisten palveluiden kanssa. Mutta muutama asia kuitenkin vielä lisää. Ehkä pääasia on se, että tässä näyttää olevan mielipideero tästä kustannushyötyanalyysistä ja sen osuudesta. Onko tämä hyvä tapa käyttää se raha, kuinka paljon se maksaa, vai olisiko parempia keinoja parantaa maantieliikenneturvallisuutta samoin kustannuksin? Joten minä haluaisin tällaisen selkeän kustannushyötyanalyysin, että se tehtäisiin ennen kuin me sitoudumme tähän ohjelmaan. Sen lisäksi on keskusteltu siitä, pitäisikö ähm, käyttää tällaisia kauko ohjattavia laitteita, mutta minun mielestäni meidän ei pitäisi niitä hyväksyä, koska 80 vuotta ainakin menee ennen kuin ne saadaan autoihin asennettua. Joten tämä tarkoittaa jo sitä itsessään, että tämä kustannushyöty suhde tulee olemaan heikko. Sen vuoksi meillä täytyy olla näitä kauko-ohjattavia, koska jälkikäteen asennettavuus on hyvin suuri kustannus. Joten äh, silloin, jos ei tällaista ilman tällaista äh, kauko niin äh, me tulisimme käsittelemään autoja vain, jotka on rakennettu, valmistettu tämän lainsäädännön voimanastumisen jälkeen. Olen samaa mieltä myös komission kanssa, että tämän pitää olla teknologisesti neutraali, koska jos me tämän hyväksymme, niin meidän täytyy olla joustavia niin, että voimme viedä eteenpäin mitä tahansa teknologisia edistyskulkuja tärkeää se, että koko tämä pelastusketju on paikalla, on hyvin tärkeää mukana tässä ennen kuin tämä otetaan käyttöön ja epäilen, että saavutetaanko tämä vuoteen 2015 mennessä. Toinen asia on sitten soveltumaton vastaanotto, joka liittyy myös tähän kustannushyötysuhteeseen. Meidän täytyy tässä nyt hieman työskennellä enemmän, koska haluaisin olla vakuuttunut siitä, että, että nämä väärät, väärät tavallaan vastaukset, äh, että miten ne voitaisiin poistaa ja millä tavalla nämä hätänumerokeskukset voitaisiin äh, tavallaan hoitaa. Miten usein nämä hätä ajoneuvot joutuvat lähtemään pieniä onnettomuuksia varten, mitä he eivät nyt tee. Entäs sitten, kun nämä hätäajoneuvot joutuvat lähtemään jonnekin, johonkin pienen onnettomuuteen, kun suuri onnettomuus on tapahtunut jossain muualla. Joten äänitunnistus, ääniyhteys, sen täytyy toimia, sen täytyy toimia nopeasti. Ja olla tehokas niin, että voidaan pysäyttää tällaiset turhat hälytykset. Thank you very much, Mr. Taylor. Kiitoksia. Herra Taylor puhuu vihreän ryhmän edustajana liikennevaliokunnan jäsenen ominaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että IKL-järjestelmä pystyy myönteisesti vaikuttamaan tieliikenneturvallisuuteen muiden toimien ohella jotka ovat jo käytössä. Tarkoituksena on vähentää ihmisten nopeutta ja myöskin alkoholin käyttöä liikenteessä. Ne ovat kaksi suurinta vaaraa liikenteessä. Sekä matkustavien henkilöiden että paikallaan pysyvien henkilöiden kannalta ovat kaksi suurinta vaaraa. Voisin esittää neljä kommenttia. Ensimmäinen niistä on luonteeltaan tekninen ja se liittyy hätä- ja pelastuspalveluihin. Niiden täytyy saada paikkansa pitävää tietoa oikeassa järjestyksessä. Ja niillä täytyy olla kapasiteetti ottaa yhteyttä auton tai ajoneuvon kuljettajaan myöskin puhelinyhteyden avulla ääni muodossa. On tärkeää, että järjestelmää kehitetään ja varmistetaan, että se toimii. Ja näitä laitteita todellakin asennetaan autoihin. Sitten yksityiset palveluntarjoajat. Tämä on erittäin tärkeä seikka, jota ei pidä jättää huomiota. Tietosuoja puoli, puolestaan on seikka, jota täytyy hieman vahvistaa. Tietosuoja täytyy parantaa minä nähdäksemme. Ja lopuksi vielä Edelleenkin on avoinna eräs kysymys, joka liittyy kustannuksiin ja infrastruktuureihin. Kuka maksaa viulut? Infrastruktuurin pystyttämisen kustannukset. Tätä asiaa täytyy vielä pohtia tarkalleen. Ei ole järkeä sanoa, että perustetaan tällainen hieno järjestelmä, mikäli sitten ei selitä saman aikaan, kuka maksaa kustannukset, auton valmistajat, mielellään siirtävät kustannukset eteenpäin auton ostajalle. Kukaan ei kuittelisi edes ostavansa autoa ilman turvavöitä, mutta jonakin päivänä toivottavasti samalla, samaan tapaan ajatus autosta ilman e järjestelmää on yhtä vaikea sulattaa. Me tarvitsemme älyautoja ja vielä parempaa olisi, se, että olisi älykkäitä autokuskeja. Ja mitä pikemmin tähän tavoitteeseen päästään, niin sen parempi. Kiitos, herra teillä. Kuuskin älykkyys on useimmiten se kaikkein suurin ongelma. Rova Rosbach EKR-ryhmästä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, this is a... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa tämä on nyt seuraava askel siihen suuntaan, että meillä on automaattisesti itsestään ajavia autoja. Tämä on varmasti tulevaisuutta. Mutta äh, kuitenkin tälle äh, nyt on naurettu, mutta on hyvä, että tämä asia on nyt kuitenkin tulossa tämä mietintö kahdelta valiokunnalta, että teemme tässä näiden yhteisten asioiden puitteissa yhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeää. Jotkut yritykset itse asiassa jo tällä hetkellä laittavat näitä järjestelmiä ajoneuvoihin. Volkswagen esimerkiksi ei tarvitse olla kysymys hyvin kalliista limusiineista ja sen tyyppisistä autoista, vaan kyllä ihan joissakin pysuus, ei, ei anteeksi, Volvossa esimerkiksi on tällainen järjestelmä tietyissä sen malleissa, mutta eh, tietysti vielä matkaa on. Tarvitaan tietysti eh, järjestelmä tämän asian toteuttamiseksi. Tarvitaan myöskin parempi yhteys, net, sellainen yhteys, joka, että se takaisi sen kunnollisen toiminnan. Enkä tiedä, pitäisikö tämä tulla pakolliseksi nyt, mutta siinähän joudumme ehkä sitten sellaiseen tilanteeseen, että joudumme antamaan periksi henkilökohtaisen vapautemme ja tietosuojamme kaltaisissa asioissa periksi, mm, siis seuraako iso veli meitä jatkuvasti ollaan yli, kun ajamme vai voimmeko kytkeä sen pois päältä? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita meidän pitää vielä syvällisemmin pohtia. Kuka vastaa? Onko kysymys poliisista? Onko se sairaala? Kuka vastaa näihin tällaisiin Ähm, puheluihin, jos tämä järjestelmä otetaan käyttöön. Tässä on vielä paljon avoimia asioita, joita pitäisi tarkastella lähitulevaisuudessa, mutta en halua lähteä nyt äh, tässä toistamaan niitä äh, hyviäkin asioita, jotka äh, tässä on tulleet jo sanotuiksi, että jätän puheenvuoron tähän. Thank you very much. Uh, Sitten puheenjohtaja Haber. No, minä puhun nyt oman ryhmäni varjoesittelijänä. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön parissa ja tämä on tärkeä askel eteenpäin. Ja olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus avata jotkut näistä asioista uudelleen, jotka ovat olleet käsittelyssä jo hyvin pitkänkin aikaa. Yksi asia, jota haluaisin sanoa kollegoilla, olisi, että asetamme tämän hieman laajempaan kontekstiin, yleishyödyllisten palveluiden kontekstiin ja äh, telekommunikaatiopalveluihin. Tämä pitää saada mukaan tähän mietintöön, mutta haluaisin myös muistuttaa ja äh, siteraan tässä äh, tätä yleisöllisten palveluiden direktiiviä. Tämä on asia, jonka me hyväksyimme valiokunnassa 2009. Jäsenvaltiot. Jäsenvaltioiden tulee taata, että mobiilipuhelinliikenne tekee, antaa mahdollisuuden nähdä, missä, äh, mistä tämä puhelu on tehty, kun viranomaiset käsittelevät näitä hätäpuheluita välittömästi, kun tämä puhelu äh, saavuttaa viranomaiset. Ja tämä olisi äh, sama numero 112 koko Euroopassa. Tässä sanotaan myös, että jäsenvaltiot voivat laajentaa tätä omaan kansalliseen hätänumerojärjestelmäänsä. Ja se, mitä minä tässä nyt tarkoitan, on, että tämä ei ole vain autoille järjestelmä, joka eritet, eriytettäisiin tästä, äh, mikä jo on olemassa. Jos te soitatte kännykästä, ne 112 numeroon ja että teidän paikkanne, mistä te soitatte, menee suoraan välittömästi tänne palveluihin, niin te tietänette, että tällä hetkellä on mahdollista äh, löytää GSM-puhelin jäljittää puhelin ja se soitto. Tämä on vuodelta 2011, kun direktiivi hyväksyttiin, mutta sen jälkeen on tapahtunut hyvin vähän edistysaskelia. Ja tämä liittyy siihen, mitä edustaja Parvanova sanoi, ja teknologiaan. Osa tästä asiasta on se, että, että täytyy huomioida tässä teknologiassa globaali asema ja se, että jos on rakennuksessa, mis, miten se siellä hoidetaan. Mutta nyt kun ajatellaan infrastruktuuria ja näiden puheluiden käsittelyä, niin e-call-järjestelmä ajoneuvoissa käyttäisi samaa järjestelmää, jonka pitäisi olla olemassa jo hätänumeroille 112. Anna Rosbach otti esiin kysymyksen eh, henkilökohtaisesta yksityisyydestä ja siitä, missä on ja niin edelleen, koska tässä on mahdollisuus jäsen, henkilöille poistaa se mahdollisuus. Ihmisillä täytyy olla mahdollisuus tehdä näin, että tätä ei voida toteuttaa, jos heistä tuntuu siltä. Toinen asia liittyen tähän tietosuojaan. Olin kiitollinen Senalovalle, joka joka järjesti tänne rahalaisen IKOL-järjestelmän ohjelmoijan. Ja niin hän tuli tänne esittelemään tätä ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Ja meidän, ne, jotka eivät ole tätä nähneet, niin ehkäpä meidän täytyisi toimittaa nämä paperit muille, niin että voitte lukea sitten itse sen. Mutta autoille on kaksi te- tärkeää tekijää. Ensinnäkin tämä paikannusjärjestelmä on huomattavasti parempi GPSn myötä. Ja toinen asia on se, että auton sähköjärjestelmät, jotka käynnistävät äh, ilmatyynyn, voivat äh, olla se, mitä kautta tämä puhelu voidaan lähettää. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoista. Tämä raportti sanoi, että he ovat käyttäneet tätä äh, informaatiota vakavissa onnettomuuksissa. Ja he myös esimerkiksi tärkeää on myös tietää, mihinkä suuntaan auto on menossa, onko se moottoritiellä vai onko se lähtenyt pois moottoritieltä. Eli eh, erilaisia keinoja on myös määritellä, kuinka vakava onnettomuus on ja mitä tietoja he ylipäätään tarvitsevat. Ja kaikki tämä tieto, mitä nyt on olemassa, tulee olemaan suureksi eduksi hätänumerojärjestelmälle. Ja tämä liittyy nyt nimenomaan kustannuksiin ja siihen, kuinka nopeasti voidaan reagoida näihin onnettomuuksiin. Ja Roa Parvanova, jolla on tästä hyvin paljon lääketieteellistä kokemusta, tietää, että jos ambulanssi tulee 5-10 minuuttia aikaisemmin kuin muuten, niin se saattaa pelastaa ihmishenkiä varsinkin jos tämä on yksittäinen onnettomuus, jossa ajaja on, on, on ei, ei kykene itse soittamaan ja että silloin tämä lähtee tämä tieto eteenpäin. Ja silloin meidät löydetään. Eli kaikki nämä asiat täytyy huomioida. Joten minusta nyt aika on kypsä. Ja toivon, että komissio kykenee ottamaan tämän mukaan siihen työhön, mitä me olemme tehneet yleishyödyllisten palveluiden kohdalla. Kiitos Malcolm. Nyt kaikki varjoesittelijät ja esittelijät ovat puhuneet. Ja mikäli nyt voidaan pitäytyä kahden minuutin puheaikoihin, hyvä niin. Ensimmäisenä puheenjohtaja Rike. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut esittelijöille hyvin tehdystä työstä. Haluaisin esittää jotakin huomioita. Ensinnäkin periaate on oikein hyvä. Ikollista kun on kyse, mutta sen tekeminen pakolliseksi muuttaa hankkeen luonnetta täysin. Silloin tästä tulee suuria ongelmia Ensimmäinen niistä on se, että mikäli järjestelmä on pakollinen, infrastruktuuri, että verkostot ja keskukset täytyy välittömästi saada ajan tasalle toimimaan kunnolla. Näin yleisesti voidaan näin todeta. Ja toinen seikka on se, että nämä hätäpuhelukeskukset, niidenkin pätevyysvaatimukset muuttuvat, mikäli on kyse esimerkiksi tuhannesta ajoneuvosta, ja sitten järjestelmä tulee pakollinen, niin silloin täytyy muistaa, että yli puolet mykty tehdystä puhelusta ovat mykkiä puheluita. Tämä tarkoittaa sitä, että hätä- ja pelastuspalvelukeskukset joutuvat valtavan hämmingin piiriin, mikäli järjestelmän käyttö lisääntyy voimakkaasti. Tämä on tämän kallista näiden ajantasaisaattaminen. saattaminen. Olipa sitten kyse teknologisesta vaatimuksista. Joka tapauksessa autoteollisuudenkin täytyy sopeutua ja tästä tulee kustannuksia. Kuulin, kuinka puheenjohtaja totesi, että tämä järjestelmä täytyy voida ottaa pois käytöstä, mikäli ei halua, että on seurattavissa. Joissakin neuvossa ei välttämättä ole tätä järjestelmää käytössä, tai joku järjestelmä käytössä ei tarkoita sitä, että ketään seurataan tai tarkkaillaan. Aika on kovin vähän, että en mainitse kaikkia seikkoja, mitkä minulla on sy- sydämelläni. Järjestelmä voi olla erittäin hyvä ja toimia hyvin, mutta sen pakollisesti, pakolliseksi tekeminen muuttaa koko tilanteen ja tästä saattaa aiheutua ongelmia. Bach, Kiitoksia sitten herra Bach. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on äh, hyvin tärkeä väline, ja jotta me voimme sitä hyödyntää, niin meidän täytyy selventää tiettyjä organisatorisia kysymyksiä koska kuitenkin yli 80 prosenttia autonkuljettajista näkevät suurta hyötyä tässä järjestelmässä. Tämä on myös teknisesti ongelmaton järjestelmä. Me matkustamme kuuhun ja teemme vedestä viiniä, vain nämä kaksi ääri päätä mainitakseni. Tämä kaikki on teknisesti mahdollista ja voin vain todeta, että ehkäpä tässä ei ole yhteistä halua ja tahtoa. Miksi meillä ei ole yhteistä halua? Minkä vuoksi teollisuus lähtee kulkemaan eri teitä kuin mitä politiikka päättää? Minä uskon, että meille tämä hätäpuhelujärjestelmä on hyvin tärkeä. Se on täällä monta kertaa tullut esiin, mutta teollisuus haluaisi tätä, käyttää tätä järjestelmää myös myyntiargumenttina. Myyntiargumenttina sillä tavalla, että se on hyvin näkyvä. He haluavat, että tätä kautta voidaan myös käyttää muuta onnettomuusapua ja että he haluaisivat tavallaan sitoa asiakkaansa kiinni heihin ja he eivät halua esimerkiksi näitä muita tietoja vaihtaa Eli tässä, tästä sinne kysymys. Meidän täytyy nyt sanoa, että me teemme politiikkaa, ei teollisuus. Toki tässä on taloudellisia intressejä, jotka täytyy ottaa vakavasti, niitä ei saa jättää huomiota, mutta tämä on eurooppalainen järjestelmä, jota yli 80 prosenttia autonkuljettajista haluaa käyttää, ja se on Euroopan laajuisesti yhteen sopiva kaikissa maissa se tuo suuria etuja. Joten sitten minun täytyy sanoa, kuten kollega Koh ja muut, kollega Senalova, jotka esittivät kysymyksen komissiolle myös. Mikä estää komissiota olemaan hieman hyökkääväisempi? Eli tässä on nyt erilaisia virtauksia ja nyt ehkäpä olisi aika saada aikaan selkeät säännöt. Kiitos. Thank you, Mrs. Foster. Kiitos. Sitten rouva Foster, kaksi minuuttia. Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos IMKO-valiokunnan puheenjohtajalle. Myöskin mukava nähdä teidät täällä. Tässä on tullut monia tärkeitä asioita esille. Ähm, tietystikin tämä on hyvin tunteita herättävä asia. Tämä ei ole mikään äh, helppo juttu kuitenkaan. Meidän pitäisi pelastaa enemmän ihmisenkiä kuin nyt teemme, mutta äh, tämä 112 on hyvä numero. Voimme saada tällaisen hätäkeskuksen jäsenvaltioihin, se on hyvä, mutta tässä on otettu esille jotakin haasteita, jotka tulisivat esille, vaikkakin ajateltaisiin näitä vastauskysymyksiä ja muita. Ja Äh, tässä on puhuttu esimerkiksi mm, tai mm, siitä, että joku haluaa laittaa tällaisen äh, pakollisen seurantalaitteen autoon, mitä sitten tehdään, jos sellaista ei haluakaan. No, kuten äh, tässä Cross jo sanoi tuossa kuulemisessa, ehkä olisi hyvä ottaa tälle vapaaehtoinen lähestymistapa. Jos joku haluaa ostaa sitten tällaisen auton, jossa on tällainen laite, niin ihan se on sitten ok. Ja lisäksi sitten sitten vastaus komissiolta, kuinka paljon tämä maksaisi valmistajille. No tietystikin tähän liittyy kustannuksia. Mitä enemmän yksikköjä mm, myydään, tietysti hinta putoaa, mutta mitään tietoja tästä en ole kuitenkaan saanut vielä. Ja sitten lopuksi vielä kaksi pienempää asiaa. Infrastruktuurikysymykset tietysti. Tässä äsken kollega kertoi, että hän joutuu käyttämään Galileoa ja satelliitteja joka kertaa jos on tuolla tällaisiakin ongelmia tähän liittyen. Ja Malcolmkin tuossa sanoi, että jos turvatyynyn äh, laukaiseva äh, onnettomuus tapahtuu, niin äh, miten tämä sitten liittyy tähän. Ja sitten täytyy myöskin miettiä sitä, että minkä tyyppisiä laitteistoja tässä vaadittaisiin, koska niihin täytyy asentaa myöskin autoon. Tässä on aika paljon vielä tarvetta vastauksille ja uskon, että näin tämän asian pitää ollakin, mutta kiitokset kuitenkin molemmille esittelijöille kovasta työstä ja mielestäni tämä keskustelu on ollut oikein antoisa. Herra Higgins. I would... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täysin samaa mieltä kahden esittelijän kanssa, kun he ihmettelevät sitä, miksi komissio on kestänyt niin pitkään ennen kuin se on päätty eteenpäin yhdyn myöskin herra Harberin ja Kurman kommentteihin. Kurma totesi, että 40 000 ihmistä kuolee Euroopan teillä joka vuosi. Minua hämmästyttivät herra Benjonin kommentit, vaihtavasti Benjon ei lähtenyt paikalta. Hän totesi, että meidän täytyisi tehdä analyysi. Ei ihmiselämälle voi määritellä hintaa analyysin avulla. Malcolm totesi, ja hän oli aivan oikeassa, että joka ikinen viikonloppu minun maassani tapahtuu auto-onnettomuuksia. Auto ajaa ojaan, ottaa pois tieltä. Ja kultainen tunti on se aika, jonka sisällä pitää päästä paikalle. Mikäli tunnin sisällä pääsee onnettomuuspaikalle, ihmisen pelastaminen on paljon todennäköisempää. Mikäli joutuu odottelemaan seuraavan aamun asti, että apua saa, silloin on liian myöhäistä. Jackie totesi, että haasteita on edessä, mutta kuka olisi voinut kuvitella pari vuotta sitten esimerkiksi, että meillä olisi satelliittinavigointijärjestelmä, joka auttaa pääsemään paikasta A ja B ja pitämään ihmiset tiellä. Teknisesti tämä on mahdollista. Tällä hetkellä puuttuu komission puolella tahtoa runnut tätä asiaa eteenpäin. Liike-elämän harjoittajien, liiketoiminnan harjoittajien tai palveluntarjoajien toimien yhteensopivuus on yksi asia, joka mainittu. Mikäli liikkuu maasta toime, toi toiseen, järjestelmä täytyy toimia. Järjestelmä täytyy saada nopeasti käyttöön. Ennen muuta tarvitaan nyt tahtoa pistää hanke täytäntöön. Mr. Grosch, Herra Grosch, kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nicht wieder... Kiitos puheenjohtaja. Haluan toistaa kaikkea, mitä on sanottu, mutta minä kuulun niihin, joiden mielestä tavoite on hyvä, mutta tie sinne on hankala. Ja jos etsii vaikeuksia, niin toki niitä aina löytää. Minä tulen raja-alueelta ja, ja Sabine Verheinleben istuu tässä vieressä, niin me asumme kahdeksan kilometrin päässä toisistamme. Jos hän soittaa 100 12 minun kotimaassani hän ei voi sitä, vaan se tapahtuu tietyn keskuksen kautta. Haluaisin tällä nyt vain viitata siihen, että tässä, tätä asiaa pitäisi käsitellä toisella tavalla, toisesta suunnasta. Eli yleishyödyllinen palvelu 112, ensinnäkin se pitäisi harmonisoida kaikissa maissa Äh, me etsimme koko ajan uusia teknologioita, mutta emme äh, huolehdi siitä, mitä naapurimaa tekee. Ja tämä on minulle tärkeää. Eli se ei saa olla niin, että lähdemme etsimään ongelmia, ei vaan me haemme ratkaisuja. Ja siinä me olemme ihan oikealla tiellä teknologia. Belgiassa voi ostaa tällaisen pienen laitteen, joka kertoo minulle, missä minä olen, kuinka kovaa minä ajan. Ja se kertoo myös, onko tiellä tutka tai onko tiellä jotakin. Jos tämä hyvin toimii, niin sitten minä voin vielä puhua ystävieni kanssa sen kautta. Eli kun on teknologiasta kysymys, teknologia on olemassa, teknologia menee antennien, GPSeen ja minkä kautta sitten tahansa. Mutta jälleen kerran rajat ylittävät ongelmat ja teknologia täytyy ottaa huomioon. Eli tämä on toinen tärkeä ongelma, eli tällainen eri maiden välinen kommunikaatio. Kun minä matkustan maasta toiseen, niin minulla on välillä suuria ongelmia, 10-15 kilometriä, kun ei minkäännäköinen kommunikaatio ole mahdollista, kun järjestelmät vaihtuvat. Eli jos kaiken haluaa tässä velvoittaa yhden yön aikana, niin täytyy huolehtia ensin siitä asioista, jotka ovat tärkeitä, ja sitten täytyy miettiä, eh, missä tämä pitäisi hoitaa. No minusta 112 palveluiden pitäisi olla julkisia, eh, koulutettuja, päteviä henkilöitä, jotka ovat eh, vastuussa turvallisuudessa. Ja sitten vielä lopuksi että interoperabilisuuden lisäksi, nyt puhun jälleen raja-alueesta, älkää unohtako, että kieli voi myös olla pik- akkuinen ongelma, kun kollegani Alankomaista, joka asuu kahdeksan kilometrin päässä, tulee minun alueelleni ja hänen täytyy sitten kommunikoida meidän viranomaistemme kanssa. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Eli kun me haluamme Euroopassa viedä Eurooppaa eteenpäin tällä tasolla, niin meidän täytyy olemassa olevat ongelmat ensin ratkaistava. Ja kun ne ongelmat on ratkaistu, niin kansalaiset ovat varmasti sitä mieltä, että olemme tehneet hienoa. Eli me, meidän täytyy löytää mahdollisimman nopeasti nopeasti komission kanssa yhdessä ratkaisu näihin ongelmiin. Kiitos, herra Grosha. Ettehän te salli tutkanpalisten ja autoissa. Tämän halusin vain varmistaa. Vai oliko tämä teidän argumenttinne? Ei, ei, ei mitenkään. Siis minä vain äh, sain äh, tietää, että Luxemburgissa tehdään vedestä viiniä. Absolutely, absolutely. Juuri niin, juuri niin. Rova Lichtenberg, osaatteko te tehdä vedestä viiniä kahdessa minuutissa? Ä- Yritän parhaani. Niin kuin ennenkin, minulla on todella suuria epäilyksiä, jotka liittyvät tietosuojaan. Tietosuojan ongelma, toinen seikka. Kun pyritään löytämään ratkaisuja tietosuojakysymykseen ja todetaan, että laitteen voi pistää pois päältä, niin silloin minun mielestäni tulee turvallisuustekninen kysymys eteen. Tämäkin ongelma minun nähdäkseni on kaikkea muuta kuin loppuun selitetty Tietystikin tur- palveluiden täytyy välittömästi reagoida, mikäli e-call-järjestelmä on käytössä, ja silloin vakuutusyhtiöiden täytyy myöskin reagoida laskemalla vakuutusmaksuja. Kun toimii raja-alueella tai vaikeakulkuisilla seuduilla, selvittämätön kysymys on edelleenkin se, miten tämä järjestelmä saadaan kattavasti käyttöön. Mikäli on kyse 40 000 kuolonuhrista joka vuosi ja käyttää tätä argumenttina, ja mikäli kuvittelee, että EK, EK-järjestelmä automaattisesti ratkaisee ongelman, niin, niin eihän tämä näin ole. Oman maan kansalainen moottoritiellä, joka on minut tajuttamaksi on, että muiden vuoksi saattaa pelastaa, mutta mikäli henkilö, joka on laittanut laitteen pois päältä vahingossa tai tahallaan, silloin tässä on turvallisuustekninen ongelma. Ja toinen seikka on, että meillä on valtavan suuria ongelmia jäsenvaltioiden tasolla 112-numeron käytössä ja yleisen, yleisten hätä- ja pelastuskeskusten palveluiden käsitöissä on suuria ongelmia. Hyvin paljon tulee vikasoittoja ja sitten pelastuspalvelut lähtevät väärään suuntaan ja sitten tulee vääriä hälytyksiä. Ei minulla mitään teknisiä innovaatioita vastaan, mutta mielelläni haluaisin selventää tiettyjä kysymyksiä ennen kuin tehdään tästä järjestelmästä pakollinen. Ja ryhdytään sitä asentamaan kaikkiin autoihin. Minun mielestäni kunnon selvitykset ovat tarpeellista sitä ennen. Rova Vernion viimeisenä. Oui, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän oikein hyvin, mitä kollega tuossa sanoi tietojen suojasta ja myöskin siitä, että 112 on tietyllä tavalla rajallinen, mutta mm, se mitä siitä sanoi ja tuossa äh, herra Riken vieressä istuva kollega. Mm, minua hiukan hirvittää, kun puhutaan kustannustehokkuudesta. Anteeksi? Siis herra Higginsistä on kysymys niin äh, kun kysymys on kuitenkin ihmishengistä, enkä äh, minä ole kovin autoritaarinen henkilö, joka vaatii tätä systemaattista äh, toteuttamista, mutta joskus kansalaiset tarvitsevat sitä, että heidät pelastetaan ikään kuin itseltään. Tietysti tietojen suoja on tärkeää, mutta käymme samaa keskustelua myöskin IMKO-valiokunnassa, ja tässä puhun erityisesti Malcolmin suojeluksessa, koska meillä on saman tyyppinen asia ollut verellä meidänkin valiokunnassamme ja kun minä työskentelin tämän 112 asian puitteissa ja kun kuulin kaikkia e, asiaan liittyviä tahoja Euroopan eri maissa ja kun sanottiin, että tällä tavalla voidaan pelastaa tuhansia ihmisiä ja toisaalta sitten täytyy miettiä, mitä kuluja tästä koituu. Terveydenhuoltojärjestelmä kyllä, ihmisenkin pelastaminen ja toisaalta taas sitten terveydenhuoltopalveluiden parantaminen, niin tämä on todella tärkeä asia. Ja sitten tietysti on hyvin tärkeää, että 212 palvelua parannetaan ja että meillä on kaikki nämä infrastruktuurit. Olemme keskustelleet komission kanssa ja se on täysin avoin meidän ehdotuksillemme parlamentista. Olipa kysymys sitten e-callista autoissa tai 112 numerosta, niin joka tapauksessa ei kuitenkaan jäsenvaltiossa ole tätä poliittista tahtoa. Ja puhun tieten tahtojen, koska minun maanihan nyt ei kuulu EUn kaikkein köyhimpiin maihin, kun viime viikolla vielä aivan lähellä oli suuri kyltti, jossa luki, että hätätipauksessa soittakaa palokunnalle yhteen numeroon poliisiin toisen numeron, niin minä ajattelin, että herra Tästä puuttuu selkeästi poliittista tahtoa ajatella eurooppalaisella tavalla ja auttaa niitä, jotka tulevat meidän maahamme. Ja ei pidä tulla minulle sanomaan, että kysymys on pelkästään vain kuluista. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Ja tämän icol asian äh, ohellahan meillä on tämä 112 numero kysymys. Ja olemme keskustelleet jo äh, näiden autojen suunnittelijoiden kanssa ja myöskin äh, tämän sektorin edustajien kanssa. Jotkut ovat nyt tätä asiaa lähteneet toteuttamaankin. Tässä puhuttiinkin jo Volkswagenista. Tällä voi olla myöskin siis selkeätä kaupallista arvoa auton rakentajille. Ei kenties tätä pidä ehkä kaikkiin autoihin soveltaa ja tietysti on olemassa pieniä, keskikokoisia autoja ja tietysti sitten jos hinnat nousevat liikaa, jotkut ihmiset eivät pysty ostamaan näitä autoja, mutta kuitenkin poliittista tahtoa tässä tarvitaan jäsenvaltioille. Pitäisi parlamentin tiukasti sanoa jokaiselle ministerille omassa jäsenmaassamme, että nyt täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä, koska nyt tarvitaan Euroopalle lisäarvoa ja Eurooppa voi tällä tavalla suojella kansalaisten elämää. Jos halutaan, että ihmiset pitäisivät Euroopasta, niin tällaisissa kysymyksissä ja erityisesti kriisin aikoina, kun Eurooppaa epäillä ja pidetään syntipukkuna ja kaikkea, niin uskon, että juuri tällaisina aikoina ei pidä epäröidä, pitää keskustella tämän asian kaikkien osapuolten kanssa, mutta erityisesti minä haluan nyt lähettää tässä viestin ja vedota jäsenvaltioihin. Thank you. Okay, we... Kiitoksia, Kei. Okay. Annan puheenvuoron komissiolle. Sen yksi kustakin pääosastosta paikalla, joten kaksi minuuttia kullekin komission edustajalle. Olkaa hyvä, te pitäytykö tämän puheen aikaan. Herra Gonzales Imsosta ensin. Teille esitin kysymyksiä. Miksi te olette vitkutelleet niin pitkään? Tämä oli aika diplomaattisesti sanottu. Herra Gonzales, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sorry. Thank you, Mr. Chair. And uh, first... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin ja komission nimissä tästä mietinnöstä ja tuesta, ei ainoastaan tänään, vaan kaikkien näiden vuosien aikana. Eikol aloitteelle me arvostamme tätä kovasti. Ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä on ehkäpä vienyt liian kauan, että saadaan e integroitua tähän. Ei ole mitään epäilystäkään e positiivisista vaikutuksista, mutta olemme työskennelleet asian parissa vuodesta 2002. Olemme työskennelleet vapaaehtoisen äh, lähestymisen tavalla, mutta olemme nähneet, että se ei riitä. On hyvin vähän ajoneuvoja, jotka olisi nyt äh, varustettu tällä. Olemme siis yrittäneet tätä vapaaehtoisuutta ja se kestää liian kauan ja sen vuoksi me nyt sitten halusimme näitä sääteleviä toimenpiteitä. Mitä tulee sitten tiedonsuojaan, tämä 112 hätänumero ei tarkoita sitä, että kuka tahansa kykenee siihen, sitä seuraamaan. 112 numeron kautta ei voida löytää mitään ajoneuvoa, ainoastaan onnettomuuden sattuessa työryhmä 39, siellä me pyysimme standardisointijärjestöltä eh, neuvoja niin, että se olisi yksityisyyssääntöjen mukainen. Täällä on esitetty paljon kysymyksiä myös toimeenpanon tasosta. Te tiedätte tiedonannosta, että komissio on nyt tehnyt tiettyjä ehdotuksia toimenpiteiksi. Kollegani tulevat selittämään tästä lähemmin mutta komission jäsen Cruz haluaisi, että tämä toimeenpannaan vuoteen 2015 mennessä ja me pyrimme nyt tekemään tässä rinnakkain kommunikaatioosuutta, ajoneuvoosuutta ja infrastruktuuriosuutta, joten telekommunikaatioosuus, jota me hoidamme, siinä meillä on suositus, olemme saaneet jäsenvaltioista raportteja, matkapuhelin, operaattorit, Eh, ovat halukkaita tukemaan tätä IKL 112 hätänumeroa, mutta odotamme näitä raportteja ja sitten jos on jotain lisätoimenpiteitä, joihin pitää ryhtyä, niin toki me teemme sen eh, saamiemme raporttien pohjalta. Sitten tietyt tekniset asiat, joita täällä on käsitelty. Meillä on ollut eh, vaikutusten arviointi hyvin laaja. Olemme käyttäneet useita kuukausia analysoiden ja lukien erilaista kirjallisuutta. Tässä on hyvin paljon mahdollisuuksia. IKL e kustannustehokkuudesta. Olemme katselleet onnettomuuksien määrää ja nimenomaan pienimmillä teillä on hyvin paljon onnettomuuksia ja puhelut hätänumeroihin ovat myöhässä. On mahdotonta käydä lävitse kaikkia äh, onnettomuuksia, mutta Suomessa on käyty niin kahden vuoden ajan on käyty lävitse kaikki onnettomuukset katsottu, kuinka monessa on ollut kuolia, kuolemia ja viidessä prosentissa näistä tapahtumista niin elämä olisi voitu pelastaa nopeammin, olemalla nopeammin paikalla. Mitä tulee kustannuksiin, niin olemme myös arvioineet kustannuksia ja mahdollisia etuja, niin edut jos tähän nyt se keskustelu siitä, miten arvioidaan ihmiselämä ja äh, kärsimys, niin edut äh, ovat paremmat kuin kustannukset. Ja kysytte eri kustannuksista, äh, ajoneuvokustannusta ei ole vielä laskettu, mutta jos tämä asetetaan jälkiasennuksena, niin se on halvempi, mutta ehkäpä no, kustannukset. Me olemme kuulleet, että siitä että se on noin 50 euroa, että se asennetaan ajoneuvoon. Vaikutusten arvioinnissa me nostimme tämän luvun 130 euroa ja siltikin hyödyt olivat paremmat kuin kustannukset. meillä on erilaisia mahdollisuuksia katsoa näitä eri ajoneuvoja eri jäsenvaltioissa ja se, miten paljon niitä on, miten ne on varusteltu. Mutta tähän mennessä me emme vielä tarkalleen tiedä, mutta ratkaisuja on. Me uskomme, Koemme, että IK tulee itse vähentämään näitä vikailmoituksia sen vuoksi, että siinä on mahdollisuus ottaa myös äh, puheyhteys ja sitten meidän täytyy myös kouluttaa käyttäjiä. Me olemme nähneet näissä yksityisissä järjestelmissä näin ei ole tehty, joten uskon, että me voimme vähentää näitä vikasoittoja, eikä niitä nyt ole muutenkaan niin paljon satuja ja meillä on tällainen task force-ryhmä, joka tarkastelee tätä ty- työtä ja varmasti löytyy ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että komissio on aina ollut teknologisesti neutraali ja siksi me olemme pyytäneet Euroopan standardisointijärjestöjä äh, tarjoamaan erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka ovat avoimia eri vaihtoehdoille. Kiitos. Minä lähetin vartavasti viestin komissiolle. Haluatko yksi puhua vai haluatko kaikki puhua? Ja mikäli kaikki kolme puhuvat, niin sitten kaikki puhuvat vain vähän. Mutta viesti, joka minulle tuli selkeästi, se, että kaikki eivät puhua. Minun kärsivällisyyteni on nyt hieman äh, koetuksella. Rova Vernia tekee äh, muuvista. Der Chef de on this file. Minä nyt siirsin osa puheenajastani kollegalle tässä ja pahoittelut herra Karamitsosin puolesta. Hän ei päässyt tänään tulemaan. Haluan muistuttaa, että Meistä e aloite on ollut aina olennainen osa äh, tieturvallisuuspolitiikkaamme 2011-2020 ajanjaksolle ja tätä on korostettu myöskin parlamentille, parlamentin aikaisemmassa mietinnössä herra Kohin mietinnössä ja korostan, että DGM tällä hetkellä tutkii erityisiä mahdollisuuksia juuri näitä laitteistojen ja hälytyskeskusten toteuttamiseksi. Ja tämä tietysti sen mukaisesti, kuten kohdassa kahdeksan mietintöluonnoksessa todetaan, ja tämä on jo aikaisemmin myöskin ITS-direktiivissä tullut esille myöskin sen toimintasuunnitelmassa, että komissio tarkastelee näitä asioita nyt ja toivon mukaan, toivon mukaan vuoden loppuun mennessä tämä saadaan hyväksytyksi ähm, välikoudussa säännöksessä ja sitten voimme jatkaa tätä asian edistämistä asiantuntijatasolla kaikki nostivat päänsä, kun täällä mainittiin delegoidut että Minä suhtautuisin tähän aika varovaisesti, hyvä rouva. Marisi Suto seuraavaksi. Kiitos aivan lyhyesti vain Täyken, täydennykseksi. Toteasin, että komissio hio loppuun nyt ehdotusluonnostaan, joka matkustaja-ajoneuvoihin ja kaupallisiin ajoneuvoihin saataisiin nämä tekniset määräykset valmiiksi. Komission asianmukaiset palvelut ovat ottaneet tietystikin huomioon kunkin vaihtoehdon tuo mukana tuomaat hyödyt ja haitat. Ajoneuvon kiinteästi liitetty osa voi toimia vain ja ainoastaan mikäli teleliikenneinfrastruktuuri ja hälytyskeskukset ovat kunnossa niin, että IK-puolelta voidaan käsitellä kautta EU. On erittäin tärkeää, että täytäntöönpano hetkellä uudet ajoneuvon vaatimukset, jotka liittyvät sekä tähän varsinaiseen lainsäädäntöön että ikolia koskevaan osuuteen ovat kunnossa. I'm not so sure we found out who's been the... Nyt en ole varma, kuka tässä oli se, joka oli vitkuteltu asiassa. Rova Senalova, onko teilläkin lisättävää? Eli olen sitten puheenvuoronsa herra Koh, mutta Rova Senalova sai sen tilaisuuden. Kukaan ei vastannut yhteenkään kysymykseen. Děkuji. Eh, Chtěla bych jednak poděkovat za všechny komentáře a všechny. Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä kommenteista ja huomioista, jotka varmasti rikastuttavat tätä mietintöä, mutta palaamme usein näihin samoihin kysymyksiin ja erityisesti siihen, pitääkö e olla pakollinen vai vapaaehtoinen. Tämä on sellainen keskustelu, joka on ollut olemassa jo vuosikulmat ovat hyvin erilaisia. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, että kysymys on myöskin poliittisesta tahdosta. Haluammeko mennä tähän suuntaan vaiko ei, koska kaikki mm, tekniset ratkaisut kuitenkin tai tekniset ongelmat mm, voivat tulla ratkaistuksi, jos haluamme vain sanoa kyllä, ja tätähän me toivomme. Haluaisin tässä myöskin reagoida vielä näihin joihinkin huomioihin, jotka liittyvät vaikkapa kustannuksiin. Kyllä, sosiaaliset kustannukset, ihmishengen hinnoittelu tai sen hinnoitteleminen, että e saattaa kenties vuodessa pelastaa satoja ihmishenkiä. No, vilpittömästi sanottuna tämä on asia, jonka täytyy olla todella avainargumentti taloudellisten argumenttien sijasta. Kiitokset näistä puheenvuoroista. Komissio vastasi aika pitkälti moniin kysymyksiin, erityisesti väärin hälytyksiin. Niitä varmasti on olemassa, tämä riski on olemassa, mutta tämä äänikontakti pitäisi erityisesti saada aikaan ennen kuin järjestelmä laukeaa ja myöskin pitäisi määritellä, mikä tyyppisistä onnettomuuksista on kysymys. Ja jos ei tätä tällaista äänikontaktia, ääniyhteyttä ole, niin ainakin tässä pitäisi saada lähtemään tietyt minimitiedot onnettomuuden vakavuudesta. Sitten tämän verkoston ähm, äh, liika käyttö, se, että siellä on liikaa ähm, puheluita jonossa ja se ei toimi. No, tämä pitäisi varmastikin ratkaista sillä tavalla, että hälytyskeskukset pystyvät tämän asian hoitamaan. Sitten myöskin näiden ajoneuvojen seuraamiskysymys. No, tämä järjestelmä ei laukea ennen kuin tämä onnettomuus tapahtuu ja kun tämä järjestelmä aktivoidaan, siis millään lailla ajoneuvoa ei jatkuvalla syötöllä teillä seurata. Toivon mukaan todellakin tämä teknologinen neutraalius, neutraalius toteutuu, mutta tässä sanon sille kyllä kyllä, mutta kuitenkin tietysti myöskin täytyy tiettyjä turvallisuusnäkökohtia noudattaa, koska tällaisten kannettavien asettaminen saattaa aiheuttaa paljon vakavampia ongelmia kuin itse onnettomuus. Ja sitten vielä infrastruktuurista näissä 112 äh, hälytyskeskuksissa no, jäsenvaltioiden tehtävähän on taata se, että tämä palvelu toimii. Ja haluan kiittää siitä, että tässä on muistutettu direktiivistä, joka liittyy yleishyödyllisiin palveluihin ja äh, jäsenvaltioiden vastuuseen. Nyt varmasti kollega vielä haluaa täydentää jotakin. Ja, Onko teille mitään lisättävää, herra Koh? Pari lyhyttä kommenttia. Komissio valitettavasti ei vastannut minun tärkeimpään kysymykseeni. Tajani viittasi moratorioon ja totesi, että autoalla ei tulisi mitään uutta säätelyä. Tämä olisi tärkeä kysymys. Tietystikään IKL ei estetä onnettomuuksia, mutta kultainen tunti on tärkeä, mikäli haluaa ammattiapua loukkaantuneelle. Toiseksi ICO-järjestelmä johtaisi lisätaakkaan turvapelastuspalvelulle. Tulisiko tästä lisää näitä turhia puheluita? Se, että ilmatyyny laukeaa ja automaattisesti aiheuttaa onnettomuuden, taikka pikemminkin hälytyksen, niin onko tässä selkeä syy ja seuraussuhde sitten, valtavasti seuraamuksia sitten hätä- peruspalvelun kannalta. Mikäli kuski pystyy pyhinä puhumaan, hän voi ilmoittaa hätä- ja peruspalvelua tai mitään erityisapua ei tarvitse, tilanne on niin vakava. Kuka sitten maksaa viulut? Miten kaikissa jäsenvaltioissa on jo velvoitus, velvoitte ottaa IKOL käyttöön. Tämä perustuu yhteistyö, yhteisymmärrys asiakirjaan. Muutaman kor- kertaan on kuultu, ettei tässä niin suuren suuria kustannuksia synny. Se, että järjestelmä ei toimi, niin sitten meidän täytyy varmistaa, että kunnollinen hätäperuspalvelu toimii ja kaikki tällainen maksaa aina. Neljänneksi vielä Big Brother mentaliteetista siitä, että kansalaisia kytätään. Ei tässä siitä ole kyse. Järjestelmä ei toimi jatkuvasti, eikä tämän voida valvoa, kun hän liikkuu paikasta toiseen. Mikä vain tapahtuu vakava onnettomuus ja ilmatyyny laukea, vain silloin tämä ilmoitus tehdään. Silloin, vasta silloin voidaan joku jäljittää ja määritellä hänen sijaintinsa. On aivan oikein, herra Bacha, että yhteistä tahtoa tarvitaan. Mutta aina herää kysymys, Kumpi oli ensin, muna vai kana? Autoteollisuus sanoi, että mikä järjestelmä ei toimi jäsenvaltiossa, sitten me rakenneta autoja. Sitten päinvastoin jäsenvaltiot sanoivat, että no, luovutaan järjestelmän sitten, kun autoteollisuus on valmistanut näitä autoja. Meidän täytyy olla rohkeita ja esittää vaatimuksemme. Kustannukset, jotka koittuvat auton rakentajille, Kyse on pikemminkin ohjelmistokysymyksestä nykyisissä autoissa, eikä tämä ole niin suuri kustannuserä. Viimeinen huomautus vielä. Mikäli odotamme niin kauan, että kaikki mahdolliset ratkaisut ja pienimmätkin ongelmat on ratkaistu, niin silloin istumme täällä vielä 2020 vuonna ilman e järjestelmää Pari kysymystä on vielä avoinna, mutta me tämä meidän täytyy hyväksyä. Mikäli kaikki mahdollisuudet ja halutaan sulkea pois, niin silloin minä pikemminkin, tämän sijasta me pikemminkin katsoa, että mahdollisimman nopeasti pitää saada tämän järjestelmän käyttöön, eikä sitten vasta kun kaikki on kuntoon saatettu. Kiitoksia kummallekin esittelijälle ja varjoesittelijöille ja niille jäsenille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kerron teille vielä, että 8. toukokuuta on tarkistusten jättöaika kello 12 keskipäivällä 8. toukokuuta. Tarkoituksena järjestää yhteinen valiokunnan kokous IMKO-valiokunnan kutsusta tällä kertaa keskiviikkona 13. toukokuuta kello 11-12.30. Silloin tullaan tarkastelemaan näitä tarkistuksia, jotka tällä menetetty. tänään karjaa siis 8.5. kello 12 ja seuraava kokous 13. toukokuuta kello 11. Silloin isäntänä toimii IMKO-valiokunta ja tuossa kokouksessa tarkastellaan tehtyjä tarkistuksia. Malcolm, onko sinulla jotakin sydämelläsi vielä? Eli ole. Kiitoksia vain paljon tästä saamasta kutsusta ja kiitos siitä, että johdit kokousta niin hienosti. Kiitoksia, kiitos siitä, että olitte täällä tänään. Ilomielin tulemme teidän vieraksenne 13. toukokuuta. Nyt tämä kokouksen osa päättyy tähän. Muistuttaisin teitä siitä, että liikennevaliokunta nyt ryhtyy käsittelemään Kramerin mietintöjä. Nyt hieman vaihdetaan taas paikkoja, järjestellään paikkoja ja sitten Mihail sinä saat puheenvuoron. Okay, if people are... Uh, wish... Jos te haluatte jatkaa keskusteluita, niin saatte näin tehdä, mutta tehkääpä se tuolla huoneen ulkopuolella. So if people are moving out, I'll just give them another minute, Michael. Annetaan nyt minuutin aikaa vielä, että ihmiset siirtyvät ulos, Michael. There are three opinions from... Kolme lausuntoa Raamerilta. Michael, ole hyvä. Kiitos. Eli nämä ovat kolme yhteenkuuluvaa lausuntoa, jotka koskevat äh, tämä yleinen asetus ja toinen, joka äh, liittyy äh, kehitys, aluekehitysrahastoon ja sitten kohesiorahastoon. Olin äh, Kööpenhaminassa viime viikolla, jossa kuulin kivan sitaatin Churchilliltä. We need a strategy, but occasionally we need results. Mahtava, mahtava sitaatti. Ja tämä koskee paljon Euroopan unionissa, eli on strategioita, mutta lopputulokset puuttuvat ja tämän me haluamme muuttaa. Rakennerahastoissa on hyvin paljon EUn varoja ja liikenne osassa on vuodesta 14-20 miljardia ja, 100, ja 69 kohesiorahastossa. 31,7 miljardia on Connection Europe Facilitiesssä ja siinä on yhteisrahoitus 40 äh, ja toisessa 50 prosenttia. Eli nämä rahastot, EFRE ja alue, äh, alue aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto ja niiden rahan käyttö on tärkeää. Minun tavoitteeni on luonnollisesti se, että investoinnit liikenteessä EU 2020 tavoitteineen ja EUn lainsäädännön kanssa, että nämä kaikki ovat yhteen sopivia. Tähän kuuluu myös esimerkiksi Natura 2000 lainsäädäntö ja monet muut. Ja sen vuoksi yhteispäätös, yhteisrahoitus täytyy, sen täytyy olla järkevää Esimerkiksi kaikki sisävesistöprojektit ovat osa tätä projektia, myös se ELME. Ja mielenkiintoista on se, että nimenomaan sisävesi liikenteessä tai satamissa, niin tilintarkastustuomioistuin tässä kuussa 12. päivä piti vain 11 25 projektista tehokkaana, joka merkitsee sitä, että meillä on me olemme rahoittanut 16 projektia aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta, jotka eivät ole lainkaan tehokkaita. Ja voisin mainita parikymmentä projektia, joita ei ole toteutettu sen vuoksi, että ei ollut rahaa. Sen vuoksi meidän täytyisi miettiä paljon tarkemmin, mihin me investoimme rahaa. Ja että on, se, on, se on paljon tärkeämpää kuin se, että vaadimme lisää rahaa. Tai Itä-Vallassa on Semerin tunneli, jotta päästään Viinistä Adrian. Ja silloin, jos katsotaan, otetaan se reitti, niin siinä on kaikkein eniten tunneleita. Ja kuitenkin olisi paljon nopeampaa ja, halvempaa ja tehokkaampaa tehdä toisenlainen tie, matkareitti kuin rakentaa tunneleita. Se loisi myös työpaikkoja. Halle Erfurt Nürnberg Saksassa. Siinä etsitään yhteyttä, joka lähinnä tarvitsee kaikkein eniten tunneleita ja siltoja. Jos ajattaisiin etelämpää Leipzigin, Jenan kautta Nürnbergiin, niin yhtäältä integroitaisiin enemmän keskuksia, reitti olisi halvempi ja nopeammin valmis. Me olemme investoineet tähän yhteyteen 20 miljoonaa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja se ei ole vieläkään valmis. Eli jos me katselemme kaiken kaikkiaan EUta, niin viimeisen 30 vuoden aikana meillä on ollut olemassa strategioita, mutta kuitenkin tämä on yhä vielä tilkkupeitto ja aukot ovat nimenomaan rajoilla. Eli meidän täytyy yleisesti ottaen miettiä, jos me haluamme yhdistää Eurooppaa, niin silloin meillä pitäisi olla painopiste nimenomaan siellä, missä rajat ylitetään sen vuoksi, että nimenomaan reuna-alueet ovat usein kansallisia, kansallisessa intressissä. Ja sitten hieman varojen käytöstä. Se on ollut 60 äh, prosenttia tie, 20 rautatiet äh, ja sitten muut tieprojekteja aluekehitysrahastossa. Eli meidän täytyy muuttaa tätä. Meidän täytyy minimoida tulevaisuudessa myös äh, ulkoiset kustannukset esimerkiksi Rotterdam, Genova, on varmasti kaikkein tärkein käytävä. Ja ihmisten vastustus on kova, koska silloin siinä menee kolmen minuutin välein tavarajuna. Mutta samanaikaisesti tässä kerätään myös paljon rahoja öö, tullimaksujen kautta tai raidemaksujen kautta. Kalsue Basel, meillä on vastaava, mutta siellä sitä ei niin paljon kuitenkaan saada vaan Stuttgart-Ulm väliin investoidaan paljon enemmän, jossa ei, ei kulje kuitenkaan niin paljon rahtiliikennettä. Eli painopisteet on asetettu väärin, mitä tulee CO2-päästöihin. Me haluaisimme, että se otettaisiin erityisesti kaupungeissa huomioon. Ja myös alue, alueellisen liikenteen täytyy olla mukana laskemassa äh, CO2-päästöjä. Me tiedämme, että kaupungeista tulee 70 prosenttia, mutta samanaikaisesti me tiedämme Saksasta. Liikenneministeri Ramsauer sanoi, että 90 prosenttia auton, äh, automatkoista kaupungeissa on lyhempiä kuin kuusi äh, kilometriä. Eli tämä olisi hyvin helppoa liikkua autotta ja sitä kautta sitten suojella ympäristöä. Sen vuoksi me haluaisimme myös kestävää kaupunki liikennettä niin, että voitaisiin määritellä sitä kautta myös CO2, vähäinen CO2-päästö. Ja sen vuoksi yhteisessä rahoituksessa kaupungeille meidän täytyy kehittää myös kestävää kaupunkiliikennettä, muuten tämäkin raha menee hukkaan. Me haluamme, että investoidaan myös liikennepalveluihin myös kehittyneillä alueilla komissiohan on tehnyt tästä raportteja niin, että esimerkiksi kehittyneille alueille ei anneta liikenteelle ollenkaan rahaa. Mutta me haluamme, sen vuoksi, että 70 prosenttia nimenomaan kehittyneillä alueilla päästöistä tulee sieltä ja sen vuoksi täytyisi antaa näillekin alueille mahdollisuus investoida kestävään liikenteeseen. Ympäristölainsäädännön noudattaminen on taattava, kuten jo sanoin, ja me sitten noudat, noudattelemme tässä komission ehdotusta. Kestävä matkailu on myös asia, jota on tuettava. Lissabonin sopimuksessa on otettu matkailun mukaan ensimmäistä kertaa. Me tiedämme, että matkailu voi tuhota myös, mutta kestävä matkailu on asia, jota on tuettava ja niin, että pääsemme siihen jatkossa ja voimme myös suojella sitä kautta ilmastoa. Liitteet, niissä on lisäindikaattoreita, haluammeko me ottaa ne mukaan, esimerkiksi rajat ylittävät kohdat ja se, miten paljon esimerkiksi päästöissä säästetään. Ja sitten täällä mainitaan myös esimerkiksi matkailu ja niin edelleen. Haluan antaa tästä eh, eh, esimerkin. Vuonna 1972 Saksan ja Puolan välillä oli 18 rautatieyhteyttä, junayhteyttä päivässä sen jälkeen, kun rautaisirippu kaatui 23 vuotta jälkeenpäin, niitä on enää kymmenen. se on ihan hullua, mutta se on todellisuutta. Ja sen vuoksi meidän täytyy todellakin miettiä, millä tavalla me voimme nämä aukot, jotka ovat nimenomaan rajat ylittäviä, mitä me voimme ne täyttää niin, että jäsenvaltiot voisivat pitää näitä yhteyksiä eurooppalaisiaan, ajatellen esimerkiksi mitä Itävallassa on. Eli esimerkiksi tällä Baltian maista alas etelään yhteydet, jotka on maksanut paljon, mutta niitä ei käytetä paljon. Eli meidän täytyy vahvistaa asioita, jotka eivät ole pelkästään kansallisissa intresseissä. Olemme tavanneet varjoesittelijöiden kanssa, se oli hyvin positiivista. Me käsittelemme tiettyjä tarkistuksia minulta ja minä tulen niitä muuttamaan, koska otan mielelläni vastaan kritiikkiä esimerkiksi se, että ei ole kysymys sitä, että vältetään, vaan että vähennetään ulkoisia kustannuksia niin, että voimme muitakin projekteja vielä rahoittaa. Olemme samaa mieltä siitä, että tämä nykyinen tilanne ei enää käy sen vuoksi, että tuloksia on saatu vain silloin tällöin ja se ei käy. Ja sen lisäksi me haluaisimme vahvistaa myös uusien jäsenvaltioiden asemaa koska siellä on luonnollisesti kaikkein suurimmat vajeet ja siihen meidän täytyy panostaa. Ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua ja tarkistuksia, joita vielä tulee. Ja 7. toukokuuta on tarkistusten määräaika. Kiitokset mielenkiinnostanne ja nyt odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne. Ja Kansanpuolen nimessä herra Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Krameria hänen tekemästään työstä ja myöskin hänen erittäin rakentavasta lähestymistavastaan keskusteluiden yhteydessä, joita olemme käyneet keskenämme. Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Jo kun keskustelimme liikennealana rahoitusta Euroopan tasolla, havaitsimme, että 8 miljardia vain saatiin 16 miljardia tippui kahdeksan ja sitä on 14 miljardia, joten tämä ala on erittäin tärkeä meidän kannaltamme ja tämä pysyy tärkeänä tulevaisuudessakin. Ehkä tässä voin siteerata kollega Kramerin puheita tai muuttaisin mä tätä sanaa. Hänen siteeraamansa asia. Me tarvitsemme vihreää politiikkaa, mutta ehkä hieman eri painotuksia vihreään politiikkaan. Meidän täytyy pitää yllä johdonmukaisuudesta ja kun nämä 10 miljardia rakennerahoistoista ja kohesiorahoistoista halutaan käyttää komission ehdottomalla tavalla, niin meidän täytyy myöskin laajentaa tätä konseptia, ei pelkästään tämän valiokunnan piirissä, vaan myöskin laajentaa keskusta muihinkin valiokuntiin tämän konseptin osalta, joka koskee kohesiovarjon käyttöä transeurooppalaisia verkostoja varten. Niitä järjestetään ei nyt äh, puhu vain ensimmäistä mietinnöstä, jonka osalta on varaisittaja, vaan myöskin toisesta mietinnöstä ja artiklasta kahdeksan tai muutosistuksesta kolme. Siellä halutaan lisäinvestointeja liikkuvuuteen. Sanamuodosta täytyy vielä keskustella, mutta yksi asia on selvä jo nyt. Meidän täytyy käyttää edelleenkin varoja tällä alalla, myöskin rakennepolitiikan puolella liikennettä ja liikkuvuutta varten. Asia, on jo, tähän jo viitattiinkin, se, että vältytään tulevaisuudessa koituvilta kustannuksilta, minusta on liian rajoittava. Tietenkin tästä voitaisiin vielä sopia, mutta, mutta mikäli täysin täytyy voida välttyä tulevilta kustannuksilta, niin tämä on ehkä liikaa sanottu. Biologinen monimuotoisuus esimerkiksi. Minun omalla alueellani on kaksi rajat ylittävää aluetta, joilla täytyy tehdä rakentamista ottaa huomioon biologinen monimuotoisuus. Tällaisia esimerkkejä on uskoakseni. Näitä tulee aina eteen. Valkoisessakin kirjassa havaittiin, että oli suuri enemmistö järkevän yhteistyön puolesta, mutta ei tämä saa olla muut poissulkevaa. Mielelläni kuulisin vielä tarkistukseen 29 pienen selvinnyksen. Sinä haluaisit suuremman yhteisrahoitusosuuden tähän. Mikäli oikein ymmärrän, Kyse on Ranskan periaatteen mukaan rakennetuista teistä. Ja niillä on erittäin hyvät tulot ja siellä yhteisrahoituksen osuuden pitäisi olla korkeampi. Mikäli ymmärrän oikein tämän tarkistuksen, mikäli ymmärsin väärin, niin kerro minulle ihmeessä. Tulevaisuudessa meidän täytyy voida myötä vaikuttaa näiden asioiden edistämiseen. Toivottavasti hyviä kompromisseja löydetään. Mrs. Ajala. Rova Ajala ensin. Sí, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin herra Kramerille siitä, että hän on nyt näinkin yksityiskohtaisesti pyrkinyt pähkäilemään tätä komission esitystä, mutta tässä tapauksessa haluaisin sanoa, että näissä olosuhteissa ja näissä vaikeuksissa tässä asiassa, kun ajatellaan neuvostoa ja viime viikkoista tapaamista ja varmasti tämä vielä kovenee tämä taisto tästä. Tässähän kesäkuussa on tarkoitus lyödä lukkoon suuriakin lukuja ja kahden vuoden aikana tietysti myöskin tulevat nämä budjettikysymykset, niin mielestäni tarvitaan todella voimakasta politiikkaa. Ja sen takia uskon, että meidän täytyy toimia radikaalista, kun ajattelemme tätä komission ehdotusta äh, EAKRin osalta, äh, että äh, ei voida investoida infrastruktuuriin kehittyneimmillä alueilla. Tiedämme, mitkä ovat mm, mm, aluepääosaston ähm, motiivit tältä osalta ähm, kohesiopolitiikassa ja näillä rakennerahastoillahan on pyritetty saada jäsenvaltioita samoihin kehitystasoihin ja äh, tässä kuitenkin tuntuu siltä, että vauraammat jäsenmaat ovat todellisessa mustassa aukossa. Ja tässä on olemassa myöskin kaupunkialueilla suuria kilpailukykyongelmia ja monia muitakin ongelmia, jotka liittyvät näihin kasvukeskuksiin ja toisaalta taas sitten niiden suhteeseen näihin muihin alueisiin, jotka ovat epäsuotuisammassa asemassa siis tässä on todellisia mustia aukkoja, niin että mm, mm, nyt on todella otettava huomioon, että joidenkin kehittyneiden alueiden poliittiset johtajat ovat nyt todella tekemässä hyvin voimakkaita leikkauksia ja asukkaat tästä kärsivät, että pitäisi pyrkiä ainakin tämän tyyppistä toimintaa hidastamaan ja vuonna 2008han jo tämän tyyppistä toimintaa oli, mutta jos ajatellaan näitä kehittyneempiä alueita, niin olisi hyvä, että mainittaisin ainakin yksi, jotta voitaisiin hyvin identifioida, minkä tyyppistä kehitystä on ja minkälaisia epätasapainoja on ja missä nämä mustat aukot sijaitsevat tarvitsevat ja että komissio pyrkisi auttamaan, että voitaisiin tämän tyyppinen toiminta kuitenkin osaltaan rajoittaa. UGS seuraavaksi. Grazie Presidente. Ringrazio anche l'onorevole Kramer per come sta portando avanti il Haluaisin kiittää esittelijä Krameria siitä, miten hän on käsitellyt tätä asiaa ja Kiitos myös näistä hänen järjestämistään kokouksista ja siitä, miten hän nyt keittelee asiaa eteenpäin. Minusta on positiivista, että kun hän kirjoittaa lausutonsa, niin hän haluaa, että liikennevaliokunta sopeutuu siihen, mikä on 2020 tavoite. Ja tämänhän tulisi nimenomaan olla se reitti, mitä meidän tulee noudattaa kaikissa meidän käytännöissämme jotta voisimme välttää se, sitä, että joudumme ottamaan sitten vielä uusia ohjelmia. Eli tämä hyvä tahto ja hyvät tulokset, joista hän puhui, niin se on yksi strategia. Emme me voi ottaa käyttöön joka kerta uutta strategiaa, kun meillä on liikennevaliokunnan kokous. ja sitten välillä pitää olla tiukat tavoite ja välillä pitää mennä eteenpäin. No, kaksi pientä kriittistä asiaa, kaksi tarkistusta. Yksi liittyy tarkistuksen 25, jossa puhutaan erillisestä budjettikohdasta pyöräteille ja jalkakäytäville, että olisi erityinen ohjelma näille että ne ei voisi kuulua jonkin yleisemmän otsakkeen alle. Ja sitten tarkistus 28, jossa on kysymys investointivolyymistä pyöräteille, niin me voisimme puhua vaikkapa kestävän liikenteen, älykkään liikenteen budjetista, eikä niin, että erittelemme tämän yksityiskohtaisesti. Mutta tässä vaiheessa keskustelu on nyt vielä aika yleinen ja sen vuoksi minäkin pyrin siihen. Mutta haluaisin siitä huolimatta kuulla, mitä mieltä komissio on rahastosta ja tästä asetuksesta. Muistuttaisin, että 10 miljardia, jotka on osoitettu rahastolle, niin eikö nämä 10 miljardia, eikö komissio itse niitä hallinnoi? Eli niitä annetaan vain sellaisille alueille, jotka voivat käyttää kohesiorahastoa, mutta samanaikaisesti täytyy myös muistaa, että tämä varojen keskitetty hallinta saattaa olla vahingoksi, jos katsotaan ylipäätään näitä kohesiokriteereitä, jotka johtavat alijäämään hallinnoissa ja ei voida pitää kiinni aikatauluista ja niin edelleen. Eli se, joka on nopein, saa rahat. Se voi olla huono asia. Sitten vielä positiivista. Minä todellakin tuen sitä, että otetaan mukaan matkailu yhdeksi indikaattoriksi. Minusta kun me rakennamme työtämme. Se on tärkeää ja samoin myös komissiolle, koska me emme saa koskaan unohtaa sitä, että liikenne on tärkeä ala, mutta sen täytyy huomioida myös matkailu. Herra Zile. Eh, Haluaisin eh, sanoa, että herra Kramer on eh, oikeassa. Joistakin asioista haluaisin ehkä puhua myöhemmin, koska joistakin asioista olemme myöskin eri mieltä. Se, että investoinneissa pitäisi keskittyä kestävyyteen ja Green ja kohesiorahaston, no tämä on hyvä lähestymistapa. Samoin se, että perustellaan tässä, että perusteluissa tämä asia mainitaan Tiedämme, että Euroopan ähm, ähm, liittämisessä, eri aloitteiden liittämisessä toisensa äh, on parantamisen varaa ja kysymys on miljardeista ja äh, jotkut maat äh, eivät saa riittävästi tai yhtä tai toiset maat saavat paljon vähemmän rahaa seuraavassa rahoituskehyksessä suhteessa aikaisempaan, ja tämä onkin kysymys, joka menee paljon pidemmälle kuin pelkästään liikennepolitiikka sitten, mitä tulee näihin konkreettisiin ehdotuksiin. Olen äh, tyytyväinen tähän ehdotuksen numero viisi, äh, koska Mikka Mihailhan tietysti pitää hyvin tärkeänä sitä, että rautaesirippu on kadonnut ja myöskin yhteyksiä Itä- ja länsimaiden välillä, jossa infrastruktuuri ei ole pitkälle kehittynyt ja että tätä ehdotusta on tässä korostettu. Se on oikein hyvä. Sitten tarkistus kahdeksan. Tässä ehdotetaan, että jaetaan maksimi- ja minimisummat rautateille ja toisaalta teille tai pyöräteille. Tämä minua hiukan epäilyttää, koska tietystikin joissakin maissa Euroopan unionissa, jos asetetaan rajoja summille tieliikenteessä, niin äh, silloinhan kenties näitä teitä ei pääse käyttämään äh, vaikkapa äh, rautatietse, koska rautatiet eivät riittävän kehittyneitä ja täytyy lähteä sitten rakentamaan pyöräteitä, koska ihmiset eivät pysty matkustamaan ja pääsemään vaikkapa suurille valtateille ja pääsemään sellaisiin solmukohtiin Euroopassa, että pääsetään. Siis tässä on erilaisia näkemyksiä, mutta olen tämän lausunnon suhteen aika luottavainen ja pidän sitä hyvänä. Ja Vihtila. Rova Senalova. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksista ja myöskin yhteistyöhalukkuudesta, kun on toiminut yhteistyössä varjoesittelyiden kanssa. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että komission pitäisi pohtia Eurooppa 2020 strategian strategisia tavoitteita silloinkin, kun tarkastellaan teemakohtaisia tavoitteita liikennepuolella ja solidarisuusperiaatetta ja myöskin eri alueiden välistä eriarvoisuutta, kun halutaan tasoittaa. Pääasiassa tavoitteena pitäisi olla kohesiopolitiikan tavoitteet. Esittelijä pyrkii kannustamaan uuden tyyppisen kestävän liikkuvuuden käsitteen kehittämistä. Ja hän haluaa painottaa kaupunkien joukkoliikennettä ja lähiliikennettä prioriteetteensa keskuudessa. Mitä tulee sitten puutteisiin tai heikkoihin kohtiin, me katsomme, että verkostot ja se, että esittelijä painottaa lisäarvoa arvoa esittävät merkittävää roolia, joka hankkeiden valitsemisella on. Toivoisimme, että komissio voisi kehittää yhdessä muiden toiminnan kanssa mitattavissa olevia indikaattoreita, jotka mahdollistavat, mahdollistavat tietyn tyyppisten väärinkäsitysten poistamisen. Ja esittelijä painottaa myöskin sitä, miten tärkeää ja tarpeellista on vahvistaa ex ante valvontaa. Tämä on aivan totta. Samanaikaisesti pitäisi keskittyä hankkeiden laadukkuuteen, mutta Exposta valvonta on yhtä tärkeää. Tässä painotetaan myöskin matkailun merkitystä. Matkailun kannatakin enemmän huomiota. Esittelen tekemät tarkistukset tarkastat myöskin ulkoisia kustannuksia, joita syntyy Euroopan unionin kansalaisille. Ehkä voisitte hieman selventää, minkä tyyppisistä tapauksista esittelyt oikeastaan tässä puhuu, mihin hän viittaa. En ole hieman, aivan samaa mieltä tästä prosenttiluvusta, joka koskee erityyppisiä liikennemuotoja. Tarkistus 8 on tässä kyseessä. Ja vastusta myöskin tarkistusta 29, joka liittyy yleisiin sääntöihin ja siihen, että pitäisi priorisoida hankkeita, jotka tuovat selkeästi voittoa tai hyötyä. Nähdäkseni tässä pitäisi suhtautua varovaisesti kohesion politiikan tavoitteisiin keskittyä niihin. Haluaisin painottaa jälleen kerran tarvetta pitää yllä tärkeintä kohesiopolitiikan tavoitetta, nimittäin infrastruktuurien ja liikenneinfrastruktuurien välisten erojen poistamista eri alueiden välillä. Kyse on 10 miljardista kohesiopolitiikan puolella. Tästä on keskustelma vielä myöhemmin. Kiitos esittelijä. Kiitos sitten herra Pirkkerä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Mietintö, joka koski Euroopan aluekehitysrahastoa, niin sen tarkoituksenahan on edistää investointeja kasvuun ja työpaikkoihin. Ja siinä se hyödyntää Euroopan laajuisia verkkoja. Minua ilahduttaa erityisesti se, että edustaja Kramer omissa ehdotuksissa, tarkistuksessa 15 esimerkiksi, tukee tällaista interoperatiivista rautatieverkostoa ja tukee myös multimodaalista eurooppalaista liikenneverkkoa. Hyvä, mutta minua hämmästi kuitenkin hiemasti, kun olen lukenut, luin toimistossani tämän Kramerin ehdotuksen, siitä, että on tämänlainen balti Adrian meri, käytävä Itävallan lävitse. Itävalta on nyt Alpeilla ja jos haluaa tällaisen käytävän, niin silloin täytyy rakentaa tunneleita. Se vain on niin. Siis toki voidaan toteuttaa tämmöisiä ympäristöä suojelevia verkkoja, mutta ei täysin ilman tunneleita. Sen vuoksi minä hämmästytti, että nimenomaan juuri tämä käytävä mukaan. No, tämähän toteutettiin Helsingistä näiden valtioiden kautta Alppialueen lävitse Adrian meren satamiin asti. Tässä, tällä on lisäarvoa kasvulle ja työllisyydelle ja sitten yhtäkkiä te kritisoitte tätä rakentamista. Kyllähän teidän nyt täytyy tietää, eh, minkälaisia eh, ennakkotöitä tässä on tehty. Suurimmat summat maksaa se maa, jossa on ne kaikkein kalleimmat rakennustyöt. Joten olisin odottanut, että te olisitte positiivisesti todennut tämän, että siis tavoite, joka jonka te haluatte omalla tarkistuksellanne saavuttaa, että se tämän rakennustyön kautta on saavutettu. Senhän takia teidän pitäisi oikeastaan tätä projektia tukea, eikä kriittisesti sitä äh, kommentoida nimenomaan tätä baltti meri käytävää. Mr. Marinescu. Edustaja Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, referitor la amendamentele propuse de domnul. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kramer on esittänyt jotakin tarkistuksia. Minun uskoakseni artikla viitosen osalta pitäisi tekstiä muuttaa siten, että sen lisätään kaksi alakohtaa, jotka liittyvät liikenteeseen ja viiveisiin ja taloudelliseen puolen rahoitukseen. Tuen voimakkaasti ajatusta kaupunkiliikenteen kehittämisestä ja siitä, että 5 prosenttia varattaisiin nimenomaan kaupunkialueita varten. Toivon, että voisimme pohtia tai työstää tätä asiaa vielä syvällisemmin. On otettu kaksi tasoista eurooppalaista verkostoa. Erilaisia lähestymistapoja on ollut eri näkemyksiä. Connecting Europe-fasiliteetin käyttö Tämä liittyy hyvin pitkälti tähän ydinverkostoon, joten meidän täytyy katsoa, miten rahat korvamerkitään aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston puolella niin, että asiat tai tilanne hieman selkeentyisi, koska tällä hetkellä nämä kaksi rahastoa periaatteessa ovat menossa samaan suuntaan investointien osalta. Uskoakseni meidän täytyy pohtia myöskin, miten suhtaudutaan kehittyneisiin alueisiin ja miten niilläkin voitaisiin investoida enemmän liikenteeseen. Edustaja Rike. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiitokset herra Kramerille tästä työstä ja avoimuudesta keskustelussa. Ensimmäinen huomio liittyy siihen, että kun puhutaan aluerahoista, niin Yli 90 prosenttia rahoituslähteistä kai menevään liikenteeseen. Oui. Ei puheenvuoro ilman mikrofonia. je Kiitokset tästä webstreamingista herra Kramerilta siitä, että hän on kuunnellut näin. Ja haluaisin siis sanoa, että yli 9 prosenttia liikennerahoista Euroopassa monivuotisessa rahoituskehityksessä tulevat rakennerahastoista. Ja tämähän on hyvin tärkeä budjettikysymys, koska tuolla resurssit siis ovat. Minä olen kohesiorahastojen varjoesittelijä ja olemme tässä kohesiorahastosta samaa mieltä komission kanssa ja siitä, että esittelekin tukee tässä sellaisia tarkistuksia niistä edistysaskeleista, jotka pitäisi ottaa erityisesti työ- ja ympäristökysymyksissä ja mitä tulee myöskin matkailuun liittyvään oikeusperustaan mutta olen kuitenkin aika varautunut, että otetaan silloin tällainen äh, liikenneprojekteihin liittyvä syrjintäprosentti, koska jo 10 miljardia on ajettu äh, laittaa muualle äh, ja tästä tiet ovat täysin syrjässä ja tämä aiheuttaa ongelmia 12 Euroopan unionin maan osalta, jos nyt tällainen teitä syrjivä mekanismi otetaan käyttöön, niin uskon, että nousee todellinen kapina. Ja tämä varmasti, varmasti vaikuttaa myöskin tähän yhteenliittämisprojektiin. Me jätämme varmasti jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät liittyvät eurooppalaisen lisäarvon, mutta muutoin olemme tästä samaa mieltä. Sitten mitä tulee tuloksiin, hiilidioksidipäästöjen merkintä on tärkeää ja prioriteetti tietysti on tässä älykkäässä liikenteessä, joka varmasti myöskin tuo kohesirahastolle eurooppalaista lisäarvoa ja haluaa korostaa erityisesti teknisen apun kohesirahastoissa ja myöskin tiettyihin indikaattoreihin. Mitä tulee sitten EACRiin? Vain yksi huomio Meillä on jo tässä aikamoinen tarkistus. Ines aijalla tästä kai jo puhuikin. Tässä halutaan ähm, kokonaan poistaa liikenne Federin äh, yhteydestä. Nämä kohesiorahat 30 äh, miljardia viimeisimmässä liikennebudjetissa, äh, mutta Äh, alueen rahastoihin yli 40 miljardia. Siis jos nyt tämän yhden budjettikohdan osalta poistamme nämä äh, liikennerahat, niin samalla poistetaan 40 miljardia. Samalla on tietysti Euroopan yhteenliittämisprojekti 31 miljardia, mutta muistutan 10 miljardia suunnilleen oli jo aikaisemmin varattu, koska se liittyy tähän virastoon. Emme nyt ole varmoja, että nämä 21 loppumiljardia säästetään tällä lailla. Jos siis nyt tällä tavalla komission tulemme hyväksymään, niin silloin menetämme 20 miljardia liikennerahaa. Ja tässä täytyy olla hyvin tarkkoina ja kieltäytyä siitä, että liikenne jätetään syrjään. Ja lopuksi vielä haluan sanoa, että nykyinen kriisi ei varmastikaan ole säästänyt myöskään näitä kilpailukykyisiä maita, jotka itse asiassa ovat entistä vajellisempia ja vähemmän kilpailukykyisiä. Ja jos nyt sitten tällä tavalla näitä liikennebudjetteja vähennetään, niin sillä on budjettivaikutuksia tietysti ja jos ajatellaan sitten myöskin näitä tällaisia poissulkemissääntöjä, niin se on todella ikävää liikenteen osalta. Siis haluan nyt vedota kaikkiin kollegoihin, että jos nyt asiat jätetään sellaiselle näiden kilpailukykyasioiden osalta, niin se olisi aikamoinen maanjäristys. Connection Europe, tämä verkkojen Eurooppa-mekanismi tietysti liittyy tähän myös. Commission, Mr. Burke. Komission puolesta puhuu herra Berkovits. Yes, uh, thank you. Well, um, first of all, I... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Siinä on paljon elementtejä, jotka ovat hyvin pitkälti komission ehdotuksen kanssa saman suuntaisia, esimerkiksi keskittyminen tuloksiin, kestävyyteen ja yhteensopivuus 2020 tavoitteiden kanssa. Komission puolella meillä on tiettyjä kommentteja tähän meidän ehdotuksessamme me olemme hyvin pitkälti pyrkineet integroimaan tähän mukaan ympäristö- ja ilmastonmuutoshuolet. Ihan alusta, ohjelmani alusta alkaen strategioista, äh, direktiiveistä, kaikista ja ihan itse äh, ohjelmaan ja ohjelman hallintaan ja myös kun valitaan eri operaatioita paikan päällä. Ja sen vuoksi Vaikkakin me suhtaudumme sympaattisesti teidän huolenaiheenne ulkoisista kustannuksista, niin meidän mielestämme se on jo tässä ja nimenomaan saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti jotain vahvistettu. Joten ei tässä ole kysymys ennen niinkään tavoitteesta, vaan siitä, miten se on muotoiltu. Sitten yksi asia, joka liittyy tasapainoon. Jo, yksi, muutama näistä ehdotuksista kulkee kaikissa kolmessa ehdotuksessa ja tarpo, tar, siinä tavallaan pyritään ää, integroimaan koko asia pois ää, liikenteestä ja ää, integroimaan se ää, matala hiili tavoitteisiin. Ja se on ehkäpä hieman liian rajallinen ottaen huomioon kuitenkin liikenteen puitteet. Me olemme siis samaa mieltä monista teidän ajatuksistanne ja pidämme niitä hyvin mielenkiintoista. Esimerkiksi tähän 2015 matalahiilitavoitteisiin tehty linkitys. Mutta se, millä tavalla se on tehty, olemme pelkäämme, että se saattaa johtaa äh, ylimääräiseen hallinnolliseen taakkaan ja sitä kautta luoda negatiivisen reaktion jäsenvaltioissa, koska meistä tämä on asia, josta meidän täytyy saada aikaan konsensus ja sen vuoksi meidän täytyy toimia tavalla, joka tuo mukaan myös hallinnoimat viranomaiset ja vastuuelimet toinen asia, joka jälleen on ehkäpä kysymys sanamuodosta, on se, että tässä moninkertaistetaan viittaukset erilaisiin toimiin, joita rahoitamme. Kaikki, mitä te olette eh, liittäneet siihen, voidaan jo rahoittaa. Voidaan tehdä eh, parannuksia esimerkiksi siihen, miten keskitytään tiettyihin asioihin, mihinkä fokus asetetaan. Mutta tällainen pitkä luettelo, varsinkin kun näemme muiden valiokuntien tarkistukset, voi olla haitaksi, koska se siirtää ihmisten mm, ajatukset pois näistä tavoitteista ja tuloksista, jotka haluamme saavuttaa kohtaa. Sitten ihan lyhykäisesti infrastruktuurin rahoittamisen rikkailla alueilla. Tässä on eroavaisuuksia käytössä, mutta komission ehdotuksessa sanotaan, että me emme haluaisi rahoittaa perusinfrastruktuuria. Ja se on tällaista suuriskaalaista infrastruktuuria, moottoriteitä, luotijuunaa, yhteyksiä kaikkein rikkaimmilla alueilla. Ja nämä ovat niitä alueita, jotka ovat yli 90 prosenttia alueen keskimäärästä Syy, että me olemme näin tehneet, ei ole se, että me ajattelisimme, että nämä asiat olisivat tärkeitä, vaan siksi, että voimavarat, joita on olemassa rikkaammille alueille, ovat hyvin pienet. Ja siksi meidän mielestä tällaiset pienimuotoiset projektit tuovat enemmän lisäarvoa. Siis tällaiset pienimuotoisia projekteja voidaan rahoittaa ja ne jäsenvaltiot, joita voidaan, jotka voivat saada rahaa kohesiorahastosta, niin se koskee sitten koko maata huolimatta siitä, millainen alue. Eli vain tällainen pieni rajaus tähän kokonaismäärään, resurssien kokonaismäärään. Sitten vielä lopuksi matkailusta. haluan nyt selittää, miksi tämä on esitelty näin. Meille matkailu on hyvin tärkeä taloudellinen toimi. Se ei ole tavoite itsellään, vaan se on osa, joka voi olla mukana Eurooppa 2020 tavoitteessa luomassa työpaikkoja, kasvua, ja luonnollisesti myös kestävää ympäristöä. Sen vuoksi emme halunneet tavallaan lukita matkailua yhteen erityiseen alueeseen. Ja sitten vielä näistä indikaattorista. Me mielellämme katsomme, miten voisimme parantaa näitä indikaattoreita ja toki käymme mielellämme yksityiskohtaisempia keskusteluita esittelijän kanssa. Kiitos. Very, very briefly. Aivan, aivan lyhyesti vain. Kiitos. Vain haluan vastata Siis kysymys on peruspalveluita tarjoavasta infrastruktuurista, ympäristö, liikenne, älykkäät verkot. Tämä on huono viesti, koska pienellä rahoituksella näitä alueita voitaisiin rohkaista, eivätkä ne millään lailla etääntyisi Euroopasta, siis peruspalveluita kansalaisille, ja mielestäni tämä ei ole nyt oikea hetki toida tällä tavalla. Tarvittaisiin ainakin pieni budjetti, jotta näitä alueita voitaisiin rohkaista ja kannustaa. Uskon, että tällä tavalla nyt mennään huonoon suuntaan. Niin kysymys on eurooppalaisten prioriteeteista, eikä kysymys ole pelkästään vaan rikkaimmista alueista. Michael, if I bring you... Michael. Ennen kuin sen puheenvuoron toteaisin, että keskusta eurooppalaisesta lisäarvosta, eurooppalaisista prioriteeteista ärsyttää. Nopeat junayhteydet saattavat alkaa rikkalta alueelta, mutta sitten rataa viekin köyhemmälle alueelle. Rautatien pätkässä on aina kaksi päätä, alkupää ja loppupää, ainakin silloin kun minä viimeksi rautatiekiskot näin. Tai sitten tässä pyritään ympyrää. Joka tapauksessa Michael. Mielelläni otan tämän esimerkin huomioon. Saksassa on rahoitettu Nürnbergin ja Erfurtin välistä rataosuutta, mutta tämä jatkuu vielä Müncheniin. Tämä rata Münchenin ja Salzburgin välillä on suunnitteilla uusi rataosuus, mutta miljardi eurooppalaista rahaa on mennyt tähän ratayhteyteen Saksan etujen mukaisesti. Kyse on Itä- ja Saksan, Itä- ja Saksan yhdistämisestä. Tämä on aivan oikein, mutta nyt raja-alue on jätetty huomiota näin kaikissa maissa. Voin antaa 20 esimerkkiä, joissa kansallisia hankkeita on rahoitettu eurooppalaisella rahalla, mutta jäsenvaltiot katsovat, että me otamme tämän rahan itsellemme, mutta sitten houkutus mennä rajan yli on ollut riittävän, ei ole ollut riittävän suuri. Nyt ollaan ehkä menossa oikean suuntaan. Sitten Matthewn kommenttiin. Juuri näin on rahoituksen suhteen. Kun ra- tieosuutta rahoitetaan, niin ei ole mitään merkitystä sillä, peritäänkö tietullia vai ei, ja sitten saadaan niin ja niin paljon voittoa. Yhteisrahoitus on 100 prosenttista. Mikäli rahoitetaan rataosuutta, silloin on erilaisia hintoja ja neljäsosa tuloista, jotka saadaan kerättyä sen verran neljäsosa tästä kerrotusta Suomessa saadaan Euroopasta. Kyse pelkästään siitä, että halutaan tässä suosia maanteita suhteessa rautateihin. Siksi olen tehnyt tämän tarkistuksen. Pohdin tarkalleen, mitä sanon, koska tämä on tämän tekninen asia, mutta tavoitteet ovat samata. Se, että rautateitä ei hyljeksitä suhteessa maanteihin. Siksi tämän kompromissin toivottavasti päästä kehittyneistä alueista ja kaupungeista sitten. Asia on niin, että EU-varojen rajoittaminen 2,2 prosenttiin PKTL on komission ehdotus, ei se ole minun ehdotukseni. Miksi nyt sitten tietyt alueet jätetään pois? Minä katson, että on aivan oikein, että kun on kyse perusinfrastruktuurista, siellä ei tarvita tukea rikkailla alueilla, mutta esimerkiksi kun on kyse sisäisistä keskusteluista joidenkin suurten metropolien osalta ja siitä rakentaako kiertoteitä kehäteitä vaikka 10 kilometriä rautatiekiskoja, niin vaikutukset ovat valtavan suuret ilmastonsuojelun kannalta. Siksi on väärin, että suuret kaupungit ja rikkaatkin kaupungit eivät voisi saada tukea, jotta ne voisivat toimia ympäristön kannalta ystävällisellä tavalla. Pieni huomio. Kävely, walking, käännetään saksaksi aina sanalla laufen, juosta. Joka tapauksessa kuljetaan jalkaisin. Laufen ja walking ovat hieman eri asia eri kielillä. Robert viittasi kohesioraston toimintaan. 3,5 miljardia otetaan sieltä pois Rail Baltican rahoittamiseen, jotta se menee Tallinnan asti. Hienoa. Kyse on neljästä maasta. Mutta mikä samanaikaisesti mainitaan Tsekin maa ja se, että Tsechinin alueella on valtavan suuria, tai Tsekin tasavallan puolen valtavan suuria tukoksia ja tiedän, että Euroopan, Euroopassa 18-20 prosenttia on sisävesiliikenne vähentynyt ja Tonavan kanavassakin 10 000 tonnia vähentynyt on rahdin kuljetukset, niin eikö näihin kantaisi sijoittaa enemmän, kun tarkastelee näitä lukuja, niin tämä on aivan älytöntä. Komission Komissio ei pidä jättää yksin tämän asian suhteen, koska meidän täytyy olla myötämääräämässä asioista. Ja mikä 10 miljardia halutaan siirtää, mihin se siirretään. Ei parlamentti voi jättää tämän keskustelun ulkopuolelle, eikä voi suostua siihen, että meillä ei ole mitään sanottavaa tähän. Ja kuinka ylipäänsä olette päätyneet tähän, että yksi ainoa elin tässä mukamassa laatii eurooppalaisia lakia, en minä tällaiseen suostu. Enemmistö täytyy saada aina päätösten taakse. Tietystikin 14.20.50. Nämä ovat erittäin kunnianhimoisia lukuja, mikäli suoraan sanon, niin ne eivät välttämättä pidä kaikki paikkaansa, mutta olisin muistuttaa siitä, että 40 prosenttia, vähintäänkin 40 prosenttia pitäisi saada kiskoille. Tämä on enemmistön päätössä. Tämä täytyy toistaa. Muista luvuista voidaan vielä keskustella. 40 prosenttia vähintäänkin kiskoille. Anteeksi, kuinka? Puhuja keskeytetään. Niin, niin, ju, juuri niin ainakin 40 prosenttia kiskoille, toteaa puhuja englanniksi. Mutta kun otetaan huom- uuteen, uudet äh, jäsenvaltio tuomioon Bulgaria ja Romania niiden toimet äh, viimeisten kymmenen vuoden aikana, jolloin ne ovat saaneet raha, Siellä 99 prosenttisesti rahat on sijoitettu tieliikenteeseen, tuskin laisinkaan rautateihin. Tietovat kyllä surkeassa, kun se on totta, mutta eikö kiskoihinkin kannattaisi sijoittaa? Kommentti ilman mikrofonia. Minä olen ajanut junalla Romaniassa ja Bulgariassa. Olen viettänyt hyvin paljon aikaa junan, junassa. Ja heitä on tullut paljon länteenkin, Saksaan. Herra Pirker. Itävalta haluaa rakentaa kolme tunnelia. Semlin tunnelin, Koelen tunnelin ja Brennerin solan tunnelin. Kaikki nämä rahat, eli noin 50 miljardia asiantuntijan mukaan, perustuu tämä kaikki perustuu siihen, että Itävalla ei ole tätä rahaa. Kolme, kolmena luottoluokitus on menossa, mikäli raha ei saada. Ja eurooppalaisessa yhteydessä täytyy esittää kysymys, onko parempi, että saadaan tieosuus tunnelin sisään tai rautatieosuus, vai onko parempi, että kul- kul- kulkee Bratislavasta halvemmalla ja nopeammin Toiset puolelle Eurooppaa. Ovatko toiset hankkeet sitten järkevämpiä? Saksassakin on tunnelihankkeita. Kyllä minä vastustan niitäkin. Zemmeringin on myöskin Unescon kulttuuriperintösuojelun kohde. Herra Pikele sitten. No, siinä sitten oikeastaan olikin kaikki. Haluaisin kiittää kaikkia heidän puheenvuoroistaan ja toivottavasti teemme niin tiivistä yhteistyötä jatkossakin kuin mitä tähän asti. Niitä saamme hyvän asiakirjan aikaiseksi. Line. Kiitos Mihail. Tarkistusten jättöaika on 7. toukokuuta kello 12. 7. toukokuuta, valiokunta äänestää 31. toukokuuta ja uskoakseni täysistuntoon tämä tulee todennäköisesti kesäkuussa tai sitten heinäkuussa. Selvä, kiitoksia paljon muu, kohdassa muut asiat ei ole mitään sanottavaa. Toteasin vain, että seuraava kokouksemme on Brysselissä maanantaina 7. toukokuuta kello 15 iltapäivällä. Kiitoksia paljon ja kiitokset myös tulkeille. Kokous päättyy tähän.